So, dear colleagues, um, good morning. Um, Hyvää huomenta kollegat. Puheenjohtaja tuli hieman myöhemmin paikalle, joten minä toimin täällä varapuheenjohtajan ominaisuudessa ja avaan tämän kokouksen. Voisitteko te pitää suunne kiinni siellä takana? Olkaapas hiljaa. Istuistan kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin viitata siihen, että tänään, tänään tulee DG Itekin kuvausryhmä saliin. He filmaavat täällä pienen filmin pätkää parlamentin tekemästä työstä, jäsenten työstä – Täällä tehdään, tai otetaan pelkästään kuvia, ei siis ääntä, eikä elävää kuvaa, vaan pelkästään kuvia. Kohta kolme esityslistalla. on minun oma mietintöni. Kyse on mietinnöstä, joka liittyy toimijoiden välisiin tai kertomuksesta, toimielinten välisistä neuvotteluista on kyse. Ei, kun tässä, tämä taitaakin olla kohta neljä. Kohdassa kolme voin kertoa teille, me kolmikanta keskustelut Serdestä, jossa olin itsekin itse esittelijä, siksi olen nyt hämmentynyt. CRR 2 ja CRD 5 Siis niissähän on kyse rahanpesuvastaisesta toiminnasta, suurista saatavista, home host-kysymyksestä ja niin poispäin. Neuvottelut tulevat jatkumaan seuraavassa kolmikantakeskustelussa, joka järjestetään 7. marraskuuta. Emir Riffit trilogi, toinen selän järjestettiin 3. lokakuuta. Yhteislainsäätät päättivät, että clearing-velvollisuuksien keskeyttäminen on asia, josta keskustelut jumiutuivat ja riskien vähemmistekniikat, iän ja koskevien säännöksen muuttaminen kahdenvälisissä kaupoissa myöskin otettiin esiin, mutta ajan puutteesta työt saatu Osa teknisestä työstä saatiin päätökseen, mutta monia kysymyksiä jää vielä avoimeksi. Sitten meillä on pan-eurooppalaiset eläketuotteet tuotteet, eli PEP-tuotteet, lokakuun 11. päivän ensimmäinen kolmikantakeskustelu. Toimijat vaihtavat näkemyksiään lukuisista seikoista määritelläkseen soveltamisalan taikka vaisuuden saadakaan kompromisseja silloin, kun on kyse lupamenettelystä ja rekisteröinnistä. pep palveluntarjoajista, maksuista, säännöistä ja palveluntarjoajan vaihtamisesta teknisiä kokouksia päätettiin järjestää ja seuraava 30 keskustelusta 25. lokakuuta viimeisellä, mutta ei vähäisempiä kohdassa kolme voin kertoa teille pankkiviranomaisen sijaintipaikasta esittelijä oli Otmar Karas yhdessä Pervans kanssa. Lokakuun 17. päivä Korpela sai aikaan poliittisen sopimuksen EPAn toimipaikasta, etenkin kun on kyse muistakin avoimista poliittisista kysymyksistä. Yhteinen lausuma ja yhteinen lähestymistapa hyväksyttiin hajotettujen virastojen toimipaikoista ja tästä tullaan toimittamaan tieto Ekonille huhtikuun mennessä. Tässä olivat kertomukset toiminnan välisistä neuvotteluista. Minä olinkin väärässä, koska täällä on vielä yksi avoin kysymys. keskustelu CR, R, CRD ja PRRD keskustelu Tämä liittyy pankkipakettiin. 17. lokakuuta tämä järjestettiin tämä keskustelu eli eilen. Hyvä järjestettiin aikanakin kysymysten ratkaisemiseksi mukaan luettuna osuuskunnat ja niin poispäin. Artikla 55 PRDS, PRDS liittyy vastuisiin kolmansien maisen lainsäädännön valossa ja tämä liittyy myöskin Emirin home host viranomaisten roolista keskusteltiin. Merkittäviä eroja on parlamentin neuvoston kannoissa näissä tärkeissä kysymyksissä. Seuraava kolmikata keskustelu järjestetään 6. marraskuuta to go ahead here in the BRD dialogue. BRD trilogi on erittäin tärkeä myöskin CRR, CRD trilogin kannalta omalta osaltani katson, että CRR, CRD on tällä hetkellä jäänyt PRRD trilogin jalkoihin niin kauan kuin ei edetä PRRDssä. Emme saa myöskään mitään merkittävää edistystä aikaan tässä toisessa trilogissa koska neuvosto jumittaa asiaa jatkuvasti. Ja no sitten, tämähän oli kohta kolme esityställä, nyt sitten kohtaan neljä. Se on sitten minun mietintöni, jossa on kyse Esvestan parlamentaarisen valvon varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta fortfahren. In dieser Stellungnahme tässä lausunnossa, jota Ekon työstää AFKO-valikunnalle, kyse on yhteisestä lausumasta, joka liittyy erityisvirastojen parlamentaariseen valvontaan. Afkossa esittelijänä toimii Georgi Schöpflin. Hän tulee Unkarista edustaa kansanpuoletta. 26. syyskuuta esitin lausuntoluonnokseni Ekon valiokunnassa. Tai lähetin sen silloin jäsenille. Siinä on yhteensä noin 105 000 merkkiä, erittäin lyhyt lausunto. Se pidempi se ei voi olla. Lisäksi Täällä pyritään, täällä pyritään siis vaikuttamaan Afkon tekstin. 25. lokakuuta on tarkistusten jättöaika tähän lausuntoon, eli noin viikon päästä. Sitten keskustelemme tarkistuksista 19. 19. 20. marraskuuta. Alustavasti tarkoitus on, että 21. tai 22. tammikuuta täällä Ekon valiokunnassa sitten lausunto saadaan hyväksytyksi. Seuraavat virastot liittyvät läheisesti Ekonin töihin EBA, EOPA, ESMA ja tietystikin SAB. Seuraavat seikat löytyvät minun lausunnostani jonka olen toimittanut teille ensinnäkin seikat, jotka käyttävät yleisiin velvollisuuksiin, ja terveysvirastoilla on. Olen totesin, että että erisvirastot kaikki toteuttavat tehtävien Euroopassa oikeudellisissa puitteissa ja tehtävät hoitavat tehtävänsä aikataulun mukaisesti ja huolella – ja ne täytyy pitää, niillä täytyy pitäytyä tarkasti tehtävissä, että saa ylittää parlamentin ja asian antamia toimivaltuuksia. Toiseksi paremman lainsäädännön periaatteet, niitä täytyy kunnioittaa eri viranostoissa mukaan luettuna avoimen julkisten kuulemisten järjestäminen sekundaari- ja tertiaarisäädöksiä koskevista ehdotusluonnoksista. Lisäksi lausunnossa todetaan, että Parlamentin edustajien osallistuminen täytyy varmistaa virastojen päätöksentekoon. Eli parlamentin edustajien täytyy osallistua hallintoneuvostojen ja sidosryhmien kokouksiin. Silloin kun kyse parlamentin kannalta relevanteista kysymyksistä, jäsenvaltioiden komission käsiteltävän olevista kysymyksistä, kun on kyse, täten parannetaan keskinäistä ymmärrystä. Tämä helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Mitä tulee sitten parlamentin osallistumiseen muutenkin, lausunnossa vielä pidetään kiinni siitä, että parlamentin täytyy systemaattisesti ja tasavertaisella tavalla komission neuvoston kanssa olla mukana silloin, kun määritellään kriteereitä sisällön ja painotusten osalta ja sen osalta, miten unioni toimii eräissä kysymyksissä. Joskus vaikuttaa siltä, että meillä on vähäisempi arvoasema kuin näillä muilla toimielimillä komission ja neuvostolla. Nyt täytyy varmistaa, että toimimme tässä tasavertaisessa asemassa. Tämä olisi meille merkittävä asia parlamenttina. Ja vielä viimeisessä kohdassa lausunnossa totean, että mitä tulee erillisvirastojen toimipaikkaan tai sijaintipaikkaan, niiden tapaan toimia, niiden toimivaltaan ja hallintorakenteisiin ja rahoitukseen. Niihin ei pitäisi puuttua. Tässä lausunnossa painotetaan, että erillisviraston toimipaikan valinnassa pitäisi voida pyrkiä siihen, että käytetään yhteisiä tukipalveluita ja yhteisiä tiloja mahdollisuuksien mukaan. Tämän verran mahtuu tietoa 1500 merkkiin, joista lausuntoni koostuu. Varjoesittelijöitäkin on paikalla kansan puolesta Brian Hayes, joka tosin ei ole paikalla. Kun katson ympärilleni, kysyn, halusiko joku muu kansanpuolen jäsen puhua hänen puolestaan. Ilmeisestikään ei, ECRstä Case Swinburne olisi nyt vuorossa. Hänkään ei ole paikalla. ECRstä ei myöskään ole ketään. Edustaja Virnik Aldesta olisi myöskin varjoesittelijä. Ja hän, hän on täällä. Hieno homma. Olkaa hyvä. Dear Mr. Simon, uh, dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä haluaisin kiittää teitä Luonnoksesta se on oikean osuva, tiivis ja pyrkii juuri siihen, mihin haluammekin. Ja tässä halutaan antaa selkeä kuva siitä, miten haluamme parantaa yhteistyötä hajautettujen virastojen ja meidän elimemme kanssa aivan erityisesti, siis parlamentin kanssa. On aivan selvää, sanomattakin, että niiden pitäisi toimia mandaattinsa rajoissa, sen mandaatin rajoissa, joka niille on myönnetty. Sitten olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että on tärkeää järjestää säännöllisesti mahdollisuuksia sidosryhmien kanssa äh, antaa palautetta, erityisesti kun tämä koskee Euroopan parlamenttia. Rohkaisisin, että tiedottaminen olisi tehokkaampaa ennen kuin siirrytään toiselta sekundaarista lainsäädännöstä kolmanteen. Tuen neuvostoa siinä, että jatkossa Euroopan parlamentilla on yhtäläinen painoarvo kuin neuvostolla, kun päätetään virastojen pääpaikan sijainnista. Sitten haluaisin vahvistaa tätä viestiä entisestään yhteislainsäätäjinä ja demokratian edustajina Euroopan parlamentille. Tämä on täysin legitiimi vaatimus. Kiitos. I Paljon kiitoksia. Minä en näe muita puhujia. Vihreiltä en näe puhujaa. Pervans? Kyllä. Seuraavaksi olisi Gue. He, he eivät ole paikalla, joten Pervans Berens, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia esittelijällemme siitä, että hän on käynnistänyt keskustelun. Meidän täytyy tähän keskusteluun nyt osallistua. Tietyllä tavalla aikaisempi teksti on käynnistänyt tämän asian. Ähm, jos tätä asiaa nyt käsitellään Afetissakin, se johtuu siitä, että meillä on ollut vaikeita lääkeviraston tai äh, pankkialaan ähm, liittyviä virastokysymyksiä. Tässä nimenomaisesti olemme aivan samalla linjoilla kuin meidän sopimuksemme neuvoston, äh, että meidän sopimuksen neuvoston kanssa on tärkeä. Meidän tulisi mielestäni jatkaa tätä keskustelua siltä pohjalta, äh, jonka tämä Ekon valiokunta tuntee, nimittäin niiden virastojen toiminnan kannalta, jotka kuuluvat meidän toimivaltamme alaan. Ja näissä asioissa tässä on muutama seikka, josta voimme ottaa oppia. Ensimmäinen näistä asioista on se, että meillä pitäisi olla yhteinen julkilausuma siitä, että virastojen sijaintipaikan pitäisi olla yhteispäätösasia ja se pitäisi ottaa mukaan peruslainsäädäntöön, aivan kuten tilanne on mm, muiden virastojen kohdalla, mutta ei kaikkialla muualla. Tämä on sellainen asia, että parlamentti pitäisi mielestäni korostaa. Sitten toinen asia, virastojen resurssikysymykset. Olen sitä mieltä, että jos meillä on toimielinten yhteinen julkilausuma, pitäisi sitoutua siihen, että virastot saavat ne talousarviolliset resurssit, joita ne tarvitsevat tehtäviensä täyttämiseen. Sitten tämän jälkeen pyytäisin, että esittelee tarkastelisi lähe, läheisesti virastojen hallintakysymyksiä tuossa julkilausumassa, sillä Julkilausumassa on hyvin yksityiskohtaisia seikkoja siitä, kuinka pitäisi hallintoneuvosto tai toimeenpaneva elin muodostaa ja näihin toimeenpaneviin elimiin liittyen todetaan, että viraston pääjohtaja johtoryhmästä rekrytoi henkilöt, mutta mehän olemme nähneet tällaisia tapauksia, joissa ei vain johtaja alista tätä päätöstä Euroopan parlamentin hyväksynnälle, vaan meillä on muunlaisiakin tapauksia, kuten esimerkiksi SRBn yhteydessä yhteisen kriisiratkaisuneuvoston. Meillä on erilaisia seikkoja, jotka pitäisi ottaa tähän pohdintaan mukaan ja laajentaa sitä tapaa, jolla muotoilemme julkilausuman koskien näiden virastojen hallintoa. Kiitoksia. En näe muita puhujia salissa, joten voisimme antaa nyt uudelleen esittelijällemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos näistä kahdesta puheenvuorosta. Jäin odottelemaan Pervanshin tarkistuksiasi. Tarkistukset, kuten sanoin, pitää jättää seitsemän päivän sisällä, koska takaraja on 25. lokakuuta. Exactly. 25 October. Aivan nimenomaan näin. 25. päivä lokakuuta kello 12 tarkistamme tarkastuksia 19.11. ja Ekonissa 21.2. tammikuuta äänestämme tästä asiasta. Paljon kiitoksia. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asian esityslistallamme. Kyseessä ovat kohdat 5 ja 6, katetut joukkolainat ja katettujen joukkolinjojen julkinen valvonta. Me olemme nyt tarkastelemassa tarkistuksia, joita näihin mietintöihin on esitetty. Bernd Luke on esittelijänä ja edustaja Luke saakin heti puheenvuoron, hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos kollegoille, pari esittelijöille rakentavasta yhteistyöstä toistaiseksi. Kiitos myös jätetyistä tarkistuksista. Uskon, että olemme tässä hyvällä tiellä, kun laadimme paramitin mietinnöstä kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta. Mikäli teen lyhyen yhteenvedon ja kerron, mikä minun mielikuvani on, nyt vaikuttaa siltä, että vähintäänkin kolme seikkaa on, joista intensiivisesti keskustelen, joista on vielä osittain näkemyseroja. Yksi niistä riittyy määritelmään. Kuinka määritellään hyväksyttävää vastuuta? silloin, kun on näistä katepuoleista tai jonkinlainen osalta. Meidän pitäisi Kahdessa artiklassa käsitellä eikä ne, jotka ovat jo mukana CRRssä, ja ne, jotka eivät ole, eikä nämä premium-joukkolainata. Ja sitten toisaalta on niitä muun tyyppisiä katettuja joukkolainoja, jotka ovat toisessa erillisessä artiklassa. Laadullisesti ja muutenkin ne pitäisi määritellä tarkemmin. Tässä on hieman näkemyseroja vielä riskinhallinnan osalta, kuinka paljon tässä pitäisi tehtäviä, jotka toimitetaan Euroopan, annetaan Euroopan tasolle ja miten yksityiskohtaisesti tämän pitäisi määritellä. Haluamme sääntelyä, jossa on tiettyjä periaatteita ja suuntaviivoja, mutta samanaikaisesti tietystikin on kyse siitä, että tämä, mitä tarkoitetaan katetulla joukkolainoilla – niin laatu täytyy varmistaa niin, että tämä koko homma ei millään tavalla vesity. Siksi tulevina viikkoina toivon mukaan me saamme kompromisseja aikaan. Toinen seikka, joka on tärkeä ja hieman kiistanainen vielä, on se, mikä rooli tässä katepuolissa pitäisi olla johdannaisilla. Tästä on eri näkemyksiä. Joku katsovat, että johdannaiset pitäisi ottaa mukaan pelkästään riskien ehkäisyn kohdalla. Toinen käsitys on, että ne pitäisi ottaa mukaan, kun lasketaan tätä katepoolia. Varjoesittelyn kanssa tästä meidän täytyy vielä keskustella ja mahdollisesti tehdä enemmistöpäätös, koska näkemykset ryhmien välillä ovat melkoisen vastakkaisia. Kolmas seikka liittyy asetukseen ja siihen, kuinka suhtaudun maturiteetin pidentämiseen, mahdollisen sellaisen parlamentti on valiokunta mietinnössä ottanut tähän jo kantaa. Haluamme, että maturiteetin pidennys on asia, liittyy tiettyjä ehtoja, jotka liittyvät vakavaraisuuteen, solvenssiin ja, ja pelkästään ulkoiset tekijät voivat tällaisen laukaista. Yksimielisyys on siitä, että direktiivissä pitäisi toimia. Samoin tässä herää kysymys, joka liittyy riskipainotukseen, kuinka siihen suhtaudutaan ilman maksukyvyttömyys, riittäisikö tämä laukaisevaksi tekijäksi. Tämä dual recourse ei silloin enää toteutuisi ja tässä olisi silloin korkeampi riski painotus näille katilujoukkolainoille, mikäli maturiteettia pidentään. Tässä nykytilan keskustelun osalta nyt jään nyt innolla odottamaan, mitä varjoesittelijällä on sanottavaa tarkistuksista ja muutenkin. Ja olen jo iloinen etukäteen yhteistyöstä. Thank you. Um... Paljon kiitoksia EPP-ryhmän puolesta, äh, edustaja Rosatin puolesta ja edustaja Högmark, olkaa hyvä. Ich bin ein Polen. Kiitoksia, olen tässä nyt puolalainen. Niin ensinnäkin Darius Rosati haluaisi pyytää anteeksi, että ei päässyt tänään paikalle. Pyysi lukemaan muutaman kommentin puolesta. Hänen nimissään haluan kiittää esittelijää Bernd Lykkeä, samoin varjoesittelijöitä tässä tärkeässä työssä. Herra Rosati arvostaa sitä, että suurissa tarkistuksessa on linjassa periaatteiden kanssa ja korostaa, kuinka tärkeää on voida luottaa EUn katettuihin luottojoukkolainoihin On jotakin pienempiä seikkoja, joita Darius halusi vielä korostaa. Hän puoltaa sitä, että luodaan eurooppalainen etiketti, joka selventää katettujen joukkolainojen statuksen ja erilaiset perinteet korkeatasoisista välineistä ja vähän riskialttiimmista. Hän on sitten kanssa samaa mieltä, mitä tulee määritelmiin, kuten Polli ja katettu joukkolaina. Kuitenkin halusi muuttaa määritelmän erityiskiinnitys kiinnityslaina laitoksesta, että kaikki pankit ja muut vastaavat täyttävät kriteerit sitten kompromissitekstistä. Täältä on poistettu johdannaiset, johdannaisia käytetään vain riskin lieventämiseen hedging-tarkoituksessa, suojaustarkoituksessa. Siksi kate, herra Rosatin mielestä pitäisi laskea tämän netto käteisviran pohjalta. Herra Rosati on myös tyytyväinen, että siirtymävaihetta on siirretty kahteen vuoteen. Näin nousevat kehittyvät markkinat voivat sopeutua uuteen lainsäädäntöön. Kuitenkin tähän mennessä yhteistyö esittelijän kanssa ja muiden kollegojen kanssa on ollut erittäin tuloksellista. Varjoesittelijöiden kokoukset ovat osoittaneet, että vieläkin on monia kysymyksiä pöydällä, joista pitää vielä keskustella, kuten 6a-artikla 8 ja 10. On välttämätöntä löytää oikea tasapaino jouston ja standardoinnin välillä. Herra Rosati haluaisi korkeat standardit katetuille joukkolainamarkkinoille, mutta toisaalta ei halua vaarantaa hyvin toimivaa joukkolainajärjestelmää. Kaikki rajoitukset, jotka asetetaan, ne pitää kunnolla perustella. Sitten vielä lopuksi tärkeä seikka. Herra Rosati on eri mieltä siitä, että otetaan riskipainotukset tai maturiteetin pitennykset, mutta pitäisi antaa vaihtoehtoiset kriisiratkaisumahdollisuudet, jotta luottolaitokset voivat lieventää vaaroja ja suojella paremmin sijoittajia. Tietysti yksityiskohtaiset säädökset koskien maturiteetteja, jotta voidaan suojella investoijien suojaa. Tätä kaikkea pitäisi säännellä. Kuitenkin herra Rosati ei voi tukea sitä, että muutetaan pääomakohtaa kohtelua erityisrakenteissa, koska se ei perustu syvälliseen analyysiin. Herra Rosati odottaa jo innolla yhteistyötä ja var- halutaan varmistaa valiokunnassa tasapainon lähestymistapa puheenjohtaja. Ehkä tässä oli paras puheeni, mitä ikinä olen pitänyt. <laughs> always make good speeches, so it's different, difficult. Aina on tietenkin vaikeaa muiden puheita pitää. Paljon kiitoksia tästä ja nyt SND-ryhmän puolesta Alfred Sand. Let me start by... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijämme tästä <clears throat> lähestymistavasta ja kompromissi tekstistä olemme varmastikin kaikki samaa mieltä siitä, että vahvempi eurooppalainen puitteisto on tarpeen. Meidän pitäisi rakentaa sitä tunnistamalla parhaita käytänteitä Euroopassa ja kansallisella tasolla, kuten mm, on todettu, että tämä on toiminut hyvin tähän asti ja meidän ei pitäisi tuottaa häiriötä. Mitä tulee tarkistuksiin, yli 70 tarkistusta tähän direktiivin asetukseen ryhmäni on ehdottanut. Kuten esittelijä mainitsi, me olemme nyt varjostelijan kanssa tarkastelmassa direktiivitekstiä tähän asti. Meillä on vielä monia asioita, jotka eivät ole selviä ja Meillä on vain muutama viikko aikaa, että meidän pitäisi nopeuttaa tätä prosessia. Eräs kriittinen seikka lähestymistavassa esittelijällä ryhmälläni on tämä. Ensinnäkin äh, hän puhuu nyt äh, tavallisista katetuista joukkolainoista ja mielestäni tämän lisäksi puulin, kaivatun puulin pitäisi jäädä tekstin mukaan. Olen myöskin sitä mieltä, että hänen äh, näkökulmansa mukaan käytetty puuli on liian suppea. Me olemme vielä tarkastelemassa artikloita 11 ja 15 direktiivissä ja minä olen sitä mieltä, että tämä on jotenkin, mitä pitäisi tehdä yhdessä CRR-asetuksesta keskustellessa. Me emme ole vielä tarkastelleet äh, CRR-muutosta mahdollisesti. Olen sitä mieltä, että meidän pitää olla varovaisia ähm, kun ryhdymme siihen, sillä artikla 129 on laajavaikutteinen ja saattaa vaikuttaa muihinkin alueisiin. Erityisesti etuisuuskohtelu maturiteeteille ja kohta 40 tässä mietintöluonnoksessa kuuluvat tähän ja myöskin tämä soft bullet-ratkaisu on yksi näistä kohdista. Meidän pitäisi tehdä tekstissä mahdollisimman selkeä ja välttää sellaisia kynnysarvoja, joita ei ole kylliksi testattu tai arvioitu, ja välttää kaikenlainen häiriö nykymarkkinoille. Kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Alderyhmän puolesta Karolina Tegel, olkaa hyvä. Um, kiitos ja kiitos kollegalle tarkistuksista. Aiemmin sanoimme voimme tukea komission ehdotusta joka liittyy kehykseen, joka laitettaisiin katetulle joukkolainalle. Tämä ehdotus vahvistaa eurooppalaisia markkinoita, tekemistä vakaammat ja varmistaa huokean rahoituksen. Kehys tarjoaa turvallisia sijoitusmahdollisuuksia, järjestää rahoitusvakautta. Siksi me tuemme tätä direktiiviä se vastaa sen, että kansalliset erityispiirteet voidaan huomioon ja minimiharmonisointi on tavoitteena. On tärkeää pitää kaikkien korkeimmat mahdolliset standardit yllä. Päätettyjoukkolainen yhteydessä täytyy varmistaa, että laatu säilyy. Olemme tehneet tarkistuksia artiklaan 6, jossa rajoitetaan soittamisalaa pelkästään CRRn kattamiin joukkolainoihin. Tämä menee pidemmälle kuin ne tarkistukset, joita esittelijät ja muut kollegat tehneet. Ymmärrän yhtä lailla, että Lykken ehdotus on hyvä pohja. Sen pohjalta voidaan saada kompromissi, jotka kaikki ovat hyväksyä. Tietysti meidän täytyy hioa vielä yksityiskohdat loppuun, mutta olen melkoisen optimistinen sen suhteen, että korkeimmat mahdolliset standardit jonkun lainan yhteydessä voidaan säilyttää. Toteaisin, että Olemme puhuneet jo maturiteetin pidentämisestä aiemmissa kokouksissa. Voisin jälleen kerran todeta, että riskipainotus tietyille joukkolainoille ja näiden yhteensä pidentö matureet ei ole oikea tapa toimia. Hyvin toimivat markkinat ovat tavoitteena. Markkina, data ei tue sitä tämä syvä ajatus. Toivottavasti mietintö voidaan nopeasti hyväksyä. Tämä on sitä sen, että kolmintokeskusteluihin päästään ja sopimus, sopimus syntyy ennen toimikautemme päättämistä. Uskon, että tämä voisi olla mahdollista. Thank you. Um, the... Paljon kiitoksia. Philip Lambers vihreiltä. Olkaa hyvä. Uh, so... Hyvää huomenta ensin kaikille. Pyydän anteeksi esittelijältä että en ollut prosessin aikana kovinkaan paljon mukana tähän mennessä. Arvostamme näitä alkuperäisiä kompromisseja, joitakin ongelmakohtia meillä on ollut, mutta moni niihin on jo puututtu esittelijän toimesta. Mutta vielä on joitakin asioita jäljellä, jotka ottaisin esille. Mitä tulee kompromissiehdotuksiin tähän mennessä. Niitä on neljä. Edelleenkin ne mahdollistavat, vahvistavat eikä niitä vaati, että nimitetään valvoja katsotulla joukkolainoilla. Tämä pitäisi olla meistä sitovaa. Vieläkään ei vaadita sitä, että julkaistaan eri tietoja erityyppisistä katetusta joukkoista mukaan lukien kiinnityslainat ja julkisen sektorin omaisuuserät. Vieläkin on mahdollista ottaa mukaan vähemmän likvidejä asiakirjoja, kuten yritysvakuudelliset tai omaisuusvakuudelliset asarupeiset. Sitten on eh, avainkysymyksiä, jotka liittyvät hallinnollisiin sanktioihin ja välitoimiin, jos vaatimukseen toteuteta. Sitten haluaisimme vielä saada kompromisseja avaintarkistuksista, joilla pyritään vahvistamaan laadukkaita äh, vakuuksia äh, puolissa ja ehdotan rajoittaa vielä vastuita äh, mm, luottolaitoksille ja pyytää varmistamaan, että oma, ö, omaisuuden laatua valvotaan, jos se on takuutena, ja sitten vastuuviranomaiset seuraavat tilannetta säännöllisesti. Sitten toiseksi, kun otetaan huomioon minimitaso liikavakuuksia uusien Baselin säädösten mukaisesti, pyritään varmistaa laadulliset vaatimukset korvaaviin vakuuksiin. Ne, niitä täydennetään määr, määrällisellä rajoituksella. Tässä pääkysymyksestä odotan lisää yhteistyötä esittelyiden kanssa. Olen samaa mieltä. Olisi hyvä, jos voisimme viedä koko asian loppuun ennen kauden loppua. Se olisi kyllä hyvä asia. Eikä tämä nyt ole liian moni, mutta joten kyllä pitäisi pystyä tässä näin tekemään. Kiitos. Um, also for your optim- kiitoksia, kiitoksia tästä optimismista. Minä en näe Guen edustajia, enkä ENFn, EFDDn. Yes, but first we have the catch the eye. And... Käymme vielä puheenvuorot ilman puhujan listaa ennen kuin kuulemme komission. En nyt näe kuitenkaan pyyntöjä puheenvuoroksi ilman puhujalistaa, joten sanoisin itse tässä sanasen. Minä tuen kaiken kaikkiaan pyrkimystä saada hyväksyä tämä osa lainsäädäntöä. Tämä on hyvin positiivinen asia ottaen huomioon, kuinka tärkeä seikka nämä katetut joukkolainat ovat. Mielestäni tässä on myöskin saatu hyvä tasapaino. Kuten todettiin, pyritään toisaalta harmonisoimaan näitä markkinoita ja tekemään se toisaalta minimiharmonisointi välineen kautta niin, että voimme kunnioittaa erityispiirteitä, joita markkinoilla on olemassa ja ottaa myöskin huomioon mm, rahoitusvakauden ja kuluttajan suojelun kaksi asiaa. Haluaisin mainita itse. Ne ovat eri tavoin eri tarkistuksissa mukana, jotka menevät samaan suuntaan. Ensimmäinen koskee ähm, joukkolainaohjelmissa johdannaisten hinnoittelua ja artiklan 11 yhdistämistä CRRn artiklasta 29, kuten komissio ehdosti. Tämä hyväksyttävät vastapuolet rajoittaisi Tämä saattaisi vaikuttaa Euroopan rahoituslaitosten tasapuolisiin toimintamahdollisuuksiin. Tämä olisi kolmas askel ja tämä myöskin tietyissä maissa saattaisi pankkeja tilanteeseen, jossa niillä on kilpailuhaitta ja tämä myöskin saattaisi keskittää ähm, joukko lainojen ähm, esiintymistä tässä. Äh, meillä on jo äh, luottoluokittelun laitosten vaikutus, kun ne antavat äh, luottoluokituksia näille joukkolainoille. Sen toiseksi tämä liittyy artiklan 16. Tässä vaaditaan Äh, sitä, että katepuolella olisi maksuvalmiuspuskuri kaksien eri omaisuuserätyyppien suhteen, äh, ottaen huomioon kahden ja toi, toisen ja kolmannen asteen äh, omaisuuserät. Tässä on mielestäni hyviä tarkistuksia, joita on etuisuuskäsittelyyn liittyen eri tavoin tehty. Ne kaikki menevät samoille linjoille, joten voimme tehdä töitä sen suhteen, että luodamme puitteiston esimerkiksi, kuinka voimme ottaa tiettyjä turvajärjestelyjä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimintaan mukaan. Tämä olisi uskoakseni tärkeää. Ennen kuin annan nyt esittelijälle uudelleen puheenvuoron, antaisin vielä komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä komissio. Thanks very much for the Kiitoksia. Kiitän tästä keskustelusta. Mietintöluonnos oli jo hyvä pohja jatkotyölle ja meistä tarkistukset vielä hienosäätävät monin tavoin tekstiä. Monet moniin tarkistuksiin liittyy vaikutukset markkinoihin ja tässä toimitaan pitkälti sen suuntaan, että vahvistetaan rakenteita samalla ei kuitenkaan mitenkään häiritä kansallisten markkinoiden toimintaa ja sitten, mitä tulee muihin periaatteiden, on myös tärkeää, tärkeitä asioita ottaa huomioon, kun säännellään katettuja joukkolainoja. Niin kuin esittelijä korosti, vieläkin keskustellaan joistakin avainartikloista. 6a-artikla on tällainen. Siinä vielä tarvitaan hiukan lisätyöstämistä erityisesti miten määritellään se, kuinka pitkälle pitäisi mennä, kun lisätään vakavaraisuustan rajaa ja pidetään, otetaan huomioon muiden jo mm, arvopereiden asema, käyttävät samoja tekniikkaa, mutta hyvä teksti ja onnittelemme parlamenttia nopeasta etenemisestä. Rapporteur. Paljon kiitoksia, olkaa hyvä esittelijä. Thank you very much for, uh, all... Kiitoksia paljon kaikista kommenteista kollegoille, varjoesittelijöille ja myös puheenjohtajalle ja komissiollekin kiitokset. Voisin kommentoida erästä seikkaa, joka on erittäin kiistanalainen näköjään vieläkin. Riskipainetus, kohtelu silloin, kun on kyse maturiteetin pidentämisestä. Pyytäisin, että kollegat uudelleen pohtisivat, että nythän ne ovat melkoisen kielteisen ehdotuksen suhteen. Tästä ole todettu todettiinkin, että maturiteetin pidentäminen on asia, jolle ei ole paneuduttu syvällisesti. Riskipainotuskysymystä ei myöskään ole tutkittu pohjia myöten. Tämäkin pitää paikkaansa, mutta ylipäänsä kun on kyse maturiteetin pidentämisestä, sitä ei koskaan ole analysoitu, ei EKPssä, mutta ei myöskään pankkiviranomaisen puolella systemaattisesti. Sekä EKP että EBA ovat ilmaiset huolensa tämän tyyppisestä tyyppisten rakenteiden osalta. Voisi muistuttaa kollegoita siitä, että EBA-kertomuksessa 2016 EBA eli pankkiviraman teki täysin selväksi, että se mielestä pidennetty maturiteetti aiheuttaa huolta sijoittajan kannalta katsottuna, olipa sitten kyse sääntelykohtelusta tai vakavaraisuus puolesta. Joten olisi järkevää huolisesti nyt ottaa huomioon viimeaikainen kehitys. Vaikka ne ovat menestyneet markkinoilla, on tärkeää muistaa, että ne ei koskaan ole testattu kriisin yhteydessä, emmekä tiedä minkälainen siellä likviditeettiriskejä eh, investoijan kannalta liittyy siihen, että on katettu joukolainen, joissa on pidennetty maturiteetti. Ja pidennetty maturiteetti rikkoo rikkoo dual recourse-periaatetta, joka on erittäin tärkeä piirre silloin, kun on kyse katetuista joukkolansteiden kehyksestä. Silloin, kun liikkeelliseen laskija menee vararikkoon tai maksukyvytön. Nyt haluaisin jälleen kerran kiittää kollegoita rakentavasta yhteistyöstä. Jään odottelemaan lisää keskusteluta aiheesta. Thank you to the rapporteur. Paljon kiitoksia esittelijälle ja paljon kiitoksia kaikille työhön osallistuneille ja komissiolle. Kuten tiedätte, Ekon äänestys on suunniteltu 25. päivä marraskuuta. Me rohkaisemme pyrkimään kompromissiin ajoissa, jotta voisimme tämän äänestyksen järjestää. Ja sitten meillä on täysistunto ähm, käsittely marraskuussa. Meillä on nyt kuusi minuuttia aikaa ennen äänestyksiä, joten pienen tauon pidämme tässä yhteydessä. Kiitoksia. Colleagues, uh, please. Kollegat, pyydän teitä istumaan paikoillenne. Ja haluaisin pyytää, että äänestämme ensin koeäänestyksen. Äänestys alkaa testiä varten. Äänestys alkaa siis. all the members who have... Voisitteko kaikki laittaa kortin laitteeseen? Okay. Okay. So uh, we start. Uh... Sitten aloitetaan toimielin hallitusten välisestä neuvottelusta ja niiden tuloksesta koskien pankkiviranomaisen toimipaikkaa. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy 36 puolesta 4 vastaan, nolla tyhjää. Onnittelemme esittelijää ja pankkiviranomaista myös. Sillä on nyt oma toimipaikka. To, uh, Mr. Mavrides. Sitten herra Mavridesin mietintö euroalueen talouspolitiikkaa aiheena. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistamme, kun äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty 22.18 tulos. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta, E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty 16.19 tuloksella. Sitten näin. ensin 79 tarkistuspuolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä. Rapporteur, if you are really quick, you can... Esittelijä vielä ehtii, jos on nopeaa, mutta nyt pitää toimia. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.19 tuloksella. Jos tämä nyt on hyväksytty, niin muut raukeavat. Sitten mennään 91 tarkoituksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko, että tarkistamme? Tarkistetaan kompromissi H. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty 9, vastaan. Sitten vuorossa tarkis, mennään tarkistukset läpi. 10 puolesta vastaan. Tarkistamme 10 tuloksena saakaa. Päättyy 19 puolesta, 20 vasta hylätty, 11 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, näyttää samalta tilanteelta, mutta äh, tiukka tulos, parempi tarkastaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 11 päättyy 19 puolesta, koska vastaan hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 102 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksena, jos alkaa. The vote is one colleague to vote. Okay. The... Yksi puuttuu äänestys päättyy. Hylätty 17.21 tuloksella. 103 puolesta vastaan. Tarkistamme 103 tuloksen. Äänestys alkaa. 103. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.20 tuloksella. 104 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin 104. Äänestys alkaa. Vote is closed. Rejected. Hylätty 19.20 tuloksella. 105 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan. Tarkistamme 106 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 16.22. 107 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.20 tuloksella 108 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. Sitten 109, siitä voidaan kai äänestää myös. Siis sitä äänestetään 109 puolesta, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäisestä emme äänestä, sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 112 puolesta vastaan. Tarkistamme 112 tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Reject. Hylätty 19.20 tuloksella. 113 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tarkistamme kompromissi in. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23-20 tuloksella. Sitten kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan ty- täytyy tarkistaa, tarkastaa kompromissi L, äänestys The vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty 18.23. Sitten äänestetään 138 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 138. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 19.20 tuloksella 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 141 puolesta vastaan tarkistamme 141 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 18 vastaan. 146 raukeaa, mutta voidaan äänestää 142 ja 143, ne sopivat yhteen puolesta vastaan. Tarkistamme 142 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty 2019 tulos, 143 puolesta vastaan. Tarkistamme 143 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2019 tuloksella. Sitten 144 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 146. Hetkinen. 146 ja alkuperäinen teksti raukeavat, mutta sitten 147 sitä äänestetään puolesta vastaan. Tarkistamme 147 tuloksen. Vote is closed päättyy hylätty. 18.21 tuloksessa samoin alkuperäinen tekstin tässä raukeaa. Sitten 148 vuorossa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa 149. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2018 tuloksella 150 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan. Tarkistamme 152 tuloksena, jos alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy tasapeliin. 19-19 hylätty, 153 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli jälleen hylätty. 154 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 154. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 2019 tuloksella 155 puolesta. Vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. 156 puolesta vastaan Tämäkin menee koneäänestykseksi, joka alkaa. Vote is Päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 18 vastaan. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi Q. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 2023. Sitten 203 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan Tarkistetaan 204. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.20. 205 puolesta vastaan. Tarkistetaan heti. Äänestys alkaa. One colleague to vote. Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.20. 206 puolesta ja tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli hylätty. 207 puolesta vastaan. Koneäänestys 207. Vote is closed. Äänestys päättyy. Taas 2020 hylätty. 208 puolesta vastaan koneäänestyksenä 208. Vote. Äänestys päättyy. Hylätty 1921. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 210 puolesta. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasa peli hylätty. 211 puolesta ja koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy tasapeli, hylätty. 212 puolesta koneäänestyksenä sekin. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 17 vastaan. Sitten ei alkuperäistä tekstiä enää ja tarkistus 213 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 214 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 217 puolesta vastaan koneäänestyksenä 217. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty 220 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 221 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 222 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 223 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 215 puolesta vastaan tarkistaan 215. Vote is closed. Päättyy, hylätty.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23.19. Kompromissi V. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Parempi ehkä tarkastaa kuitenkin, jos haluatte äänestys alkaa kompromissista V. Vote is closed. Äänestys päättyy. not adopted. 20. Hylätty 2020. Niin liberaalta äänestä ennen puolesta, nyt se on nyt sitten vastaan. Mutta olipa hyvä tarkastaa. Luulen, että se olisi mennyt läpi. Sitten 290 puolesta vastaan. 290 koneäänestyksenä. Vote is closed hylätty. Hylätty. 291, no se oli samanlainen. Sitten 292 puolesta vastaan täytyy ottaa koneäänestyksenä. Se alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 2021. 293 puolesta sekin koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 294 puolesta koneäänestykseksi. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ka- 225 295 puolesta vastaan. Tarkistan 295. Äänestys päättyy. 2023 hylätty, 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme alkuperäiset tekstit tässä puolesta. Koneäänestyksen alkuperäinen teksti. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta 19 vastaan. Niin erikoista, että alkuperäinen teksti menee läpi, mutta kompromissi ei. Mutta ok, 297 puolesta vastaan. Tarkistamme 297. Rejected. Eh, eh sì. Eh, the vote is open. Suljetaan. Hylätty. 19.23. 298 puolesta heti koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 2021 299. Otetaan heti koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote, vote is closed. Päättyy. Hylätty. 300 koneäänestys heti puolella. Äänestys alkaa. Vote is Päättyy. Hylätty. 301 koneäänestyksenä, joka alkaa. No, we don't. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ko- kompromissi 2V puolesta koneäänestyksen kompromissi 2V. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. In, so compromise X. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi Y puolesta koneäänestyksenä Y. Vote is closed. Äänestys päättyy. Draw, reject. Tasapeli hylätty. 319 puolesta koneäänestyksenä 319. Vote is closed. We... Päättyy, hylätty. 321 puolesta. A320. A320 21 on myös samanlainen 322 puolesta. 322 koneäänestykseksi menee. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan koneäänestyksenä 324. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Koneäänestyksen alkuperäinen teksti. No, sorry, you are close too, too, too quickly. We repeat the vote on original text. Ja tämä alkuperäinen teksti uudestaan koneäänestyksenä. Open, we are repeating the vote. Original text. Still some colleagues to vote. We are repeating the vote. Please vote. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty tasapelituloksella. 3.25 puolesta. Koneäänestyksenä 325. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty 21-20. 326 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 327 puolesta. Koneäänestyksenä 327. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta tarkistamme kompromissin B. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 1921. Joten tarkistus kolme puolesta. Koneäänestyksenä kolme. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan 24 koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 25 puolesta koneäänestyksen 25. Vote is closed. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan, koneäänestyksenä 28. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 30. Koneäänestyksenä 29 vielä. Vote is closed. Päättyy. 15.24 hylätty, 30 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty, 31 puolesta, koneäänestyksenä 31. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.18. Sitten 32 puolesta vastaan koneäänestyksenä 32. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. 34 koneäänestyksenä. Vote is closed. Rejected. Äänestys päättyy, hylätty 35 puolesta vastaan. 35 koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty 36 puolesta. Koneäänestyksen 36. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Koneäänestyksen 38 Vote is closed. Päättyy. apeli hylätty. 39 puolesta. Koneäänestys. Ah, oh no, it's adopted. So and is in favor 39. Oh yes. Okay, vote is closed. Päättyy. Hyväksytty aika selvästi. Anteeksi. 40 puolesta vastaan Koneäänestyksenä 40. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Koneäänestyksenä sama. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Yhden enemmistöllä 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan koneäänestyksen 44. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan koneäänestyksenä sama juttu. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyllä, hyvä, hylätty yhden enemmistöllä. Sitten 46 puolesta. Koneäänestyksessä 46. Vote is closed. Päättyy hylätty. 47 puolesta koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy tasapeli, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Koneäänestyksenä yksi. Vote is closed. Päättyy hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Koneäänestyksen myös kaksi. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty 266 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 267 puolesta vastaan koneäänestyksenä 267. Vote is closed. Päättyy, hylätty 20-24 tuloksella. Sitten ryhmien pyynnöstä Ihan lyhyt keskeytys, jotta voidaan analysoida äänestystulosta, koska kompleksinen juttu, koska monia kompromisseja tässä hylättiin. Uh, Hyvät kollegat, paradoksaalisesti nyt kävi niin, että epäjohdonmukaisuutta on vähemmän kuin voisi kuvitella. Uh Uh, uh, Nyt siirrymme eteenpäin äänestämään mietintöluonnoksesta. Näin muutettuna äänestys alkaa. Still to colleagues to vote. kollegat, kollegoita äänestävät. Vote is closed. Is Äänestys päättyy, hylätty 22 vastaan 20. Kaksi, olkaa hyvä. I, um, would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt valittaa tämän päivän äänestystulosta, nimittäin ei ole koskaan hyvä, jos Ekon ei pysty hyväksymään näin tärkeää mietintöä. Kuitenkin haluan korostaa, että koko prosessin ajan teimme hyvää uskoisesti yhteistyötä kanssa ja olemme todella valmiita löytämään kompromisseja ja neuvottelemaan enemmän ajatellen tulevaa täysistuntokokousta. Paljon niin. kiitoksia. Oliko muita kommentteja? Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Uh, Ihan lyhyesti. Arvostan sitä seikkaa, että ehkä keskustelemme vielä enemmän asioista, mutta samanaikaisesti meille tämä oli pettymys että kyseinen mietintö, se vaikuttaa oikeastaan paljon enemmän siihen, mistä itse muuhunkin kuin mistä itse keskusteltiin asiasta. Ja kaikki, jotka välittävät eurooppalaisista projektista ja hankkeista, niin kyllä pitäisi tässä miettiä toisen kerran asiaa. Siinä kaikki, mitä haluan sanoa. Ja tämä koskee nyt ihan kaikkia tässä salissa. Kiitos. Okay, of course we will consider... A... Selvä, luonnollisesti, menettelyllisesti me mietimme näitä seuraavia askelia eteenpäin. On tietenkin huono asia, että tätä mietintöä ei hyväksytty. Me tulemme kertomaan teille nyt tämän jälkeen siitä, kuinka jatkamme asiassa. Seuraavaksi me siirrymme eteenpäin. Olkaapa hyvä siellä. Niin kommentti vain. Tähän tulee vain äänestyksen. Siis tämä, tämä pelkästään lausunto, että tässä voidaan asiaa vielä uudestaan juurivaliokunnassa. Siis kaikki kollegat, jotka haluaisivat vaikuttaa Ekon valiokunnan toimintaan, voimme sitten lopuksi nähdä, mitä teemme, koska voimme vaikuttaa vastuuvaliokuntaan. Ja tässä on paljonkin kysymyksiä tässä tekstissä, joka pitäisi ratkaista. että toivon, että esittelijät ja varjoistajat haluavat vaikuttaa jurin myöhemmin tekemään päätökseen. Kiitoksia. Yeah, yeah. I'm talking about now the new text we are going to... Niin me puhumme nyt tästä uudesta tekstistä, josta tulemme äänestämään. Je comprends. Minä ymmärrän äh, rivien välistä se, mitä Andreas Schwab tässä sanoi, sillä viime hetkellä EPP otti avainäänestyksen äh, mukaan, joka koskee kompromissia, jonka tarkoituksena oli sulkea näiden säätelyiden ulkopuolelle mikroyritykset, tuollainen kompromissi F. Jos nyt onkin niin, että tämä äänestys ei mennyt läpi. Meidän pitäisi sitä valiokunnan kuitenkin lausunto. Eh, ja meidän pitäisi nyt tehdä se niin, että ne, jotka tätä EPPn avainäänestystä vastustavat, voisivat juuri valiokunnassa sitten käyttää ääntään. Tässä pitää tarkastella sitä, mistä on kyse. Tavallisesti kaikkihan ovat hyvin sitoutuneita eh, tinkimättömyyteen aivan päivittäin eh, rahanpesun suhteen, mutta tässä kyse on siitä, että mikroyritykset eh, vapautettaisiin tästä suojamenettelystä, joka luodaan yrityksille. Mehän tiedämme erittäin hyvin, että mikroyrityksissä tilanne on sellainen, että en nyt muista enää mikä tämä termi on, mutta tämä, että nämä shell companies, yritykset, liittyvät asiaan. Eli me tässä yhteydessä nyt vetoisin todellakin kollegoihin, että he olisivat vastuussa tuntevia, ei jotka tätä Andreas Schwabin suullista tarkistusta tukisi. No. Kiitoksia. Siirrymme äänestyksen kompromissi A puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi eh, C A puolesta tarkistamaan tämän kompromissitarkistus C A äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 vastaan 20, tarkistus 206 puolesta vastaan. 206 tarkistamme, äänestys alkaa. hyväksytty, 22 vastaan 19, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E suullisella tarkistuksella Andreas Schwabilta. Me äänestämme tästä siis puolesta vastaan tyhjää. Sanoisinpa, että hylätty, mutta voimme tarkistaa joka tapauksessa. Äänestys päättyy, hylätty. Siirrymme kompromissiin E. Ilman suullista tarkistusta puolesta, puolesta vastaan, siis kompromissi E. Tarkistamme. Pervans, oliko tässä miinus? Äänestys päättyy, hyväksytty. Kompromissi F, johon liittyy suullinen tarkistus ähm, Andreas Schwabilta puolesta vastaan. Tarkistamme tämän jälleen kerran. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 19 vastaan. Ja sitten menemme nyt kompromissiin G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 276 tarkistuspuolesta vastaan. Tarkistamme tämän kyseessä on 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan, 277 puolesta vastaan. 277 tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 vastaan 20, 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 279 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 279, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 21-20 äänin. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 286. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 23 vastaan 19 puolesta kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tarkistamaan tämän 289 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 22. 290 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta. Tarkistamme tämän 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 22. 292 äh, puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 292. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä oli tasapeli, joten hylätty. 293 puolesta. Tarkistamme tämä vielä. 293 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 22, 294 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Tasapeli hylätty. Kaksi. Tässä on kielen tarkistus. 295 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 296 puolesta. Tarkistamme tämän. 296. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä peli 2020 eli hylätty 297 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 297 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 20 vastaan 21. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaan 19. 328 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 vastaan 20 tasapeli, eli hylätty. 329 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 329 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N, johon liittyy suullinen tarkistus Andreas Schwabilta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 347, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S, johon liittyy suullinen tarkistus Andreas Schwabilta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme äänestämään kompromissista S ilman tätä suullista tarkistusta. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 365 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi T. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 375. Puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan. Tarkistamaan tämä 380 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 20 vastaan 22 vastaan 20. Tarkistus 90 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 vastaan 22 hylätty. 381 ähm, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 382 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 382 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 18 vastaan. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 389 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 390 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 390 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vasta 22. 391 puolesta tarkistamme tämän. 391. Äänestys alkaa. Tässä peli 2020 eli hylätty kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 396 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi YA puolesta vastaan. Tarkistamme tämän kompromissi YA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan 20 20 puolesta, 21 vastaan. Vaihtoehtoinen kompromissi YA puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Vaihtoehtoinen kompromissi tarkistus YA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 19 vastaan. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta 413 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AA, johon liittyy suullinen tarkistus Anders Schwabilta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi original compromise AA. Oh yes, compromise, no, other words. compromise AA. Äänestämme kompromista AA ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AB, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AC. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 451. Puheenjohtajakorja puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 452 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 453 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty, 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty, tarkistus 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 485 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 485. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AHA puolesta vastaan tyhjää. Tähän liittyykin sullen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 98 puolesta vastaan. Tarkistamaan tämän 98 äänestys alkaa. Vote is closed. Adopted. Hyväksytty 99 tarkistuspuolesta vasta. Äänestämmekin koneellisesti. Tarkistamme äänestys alkaa. Kaksi puolesta 19 vastaan on hyväksytty. 100 pu- tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. 101. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. 102 puolesta. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta 19 vastaan. Kompromissi AK. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. 20 puolesta 20 vastaan. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta. Tarkistamme tämän 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 113 puolesta. Tarkistamme tämän 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta. Tarkistamme tämän tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 20 vastaan 20, eli hylätty. 115 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 19 vastaan. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AO puolesta vastaan. Tarkistamme tämän kompromissi AO. kun äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Tarkistukset 129 äh, puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme vielä tämä 122 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta. Tarkistamme tämän. 123 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tässä peli 19 puolesta 19 vastaan, eli hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 126 puolesta Tarkistamme tämän 126. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127 puolesta. Tarkistamme. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta, 19 vastaan, 128 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 128. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta 19 vastaan 129 puolesta. Tarkistamme tämän. 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 131 puolesta. Tarkistamme tämän 131, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 132 puolesta, tarkistamme vielä tämän. Äänestys alkaa. Tässä paljon romanin mittainen johdantonsa on kappale. Hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AQ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 138 raukesikin. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 142. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144 puolesta. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 puolesta. Tarkistamme tämän. 145 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 149 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 150 puolesta. Tarkistamme tämän 150 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Two amendment by the same person identical. Tässä oli kaksi identtistä tarkistusta samalta henkilöltä. Jaha. Amendment. This is withdrawn. Tämä olikin vedetty pois. We oh, say, says in Latin, but uh, identical one 155, identtinen, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta. Tarkistamme tämä 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, tasapeli, eli tämä on hylätty, 162 puolesta. Tarkitsemme tämän 162. Äänestys päättyy, hylätty. 18 vastaan 19 äänin, 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 164 puolesta vastaan tyhjään hylätty, 165 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 165, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 166. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli hy- hylätty. 167 poistu vastaan tyhjää. Tarkistamme vielä tämän 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli. yksi vihreä on vähemmän, niin enemmistö häviää. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta tarkistamme tämän 173 äänestys alkaa. hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 puolesta 18 vastaan. Hyväksytty 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. hylätty, 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 187 tarkistamme, 187. tasapeli hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ja Puheenjohtaja Korja 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt ähm, äänestämme komission aloitteesta näin muutettuna. No, pidemmänkin pienen tauon ennen loppuäänestystä. Alex, take seat, please. Take seat. We are going to vote now. Every colleague now is, is ready. Hyvät kollegat, oletteko kaikki valmiina? Äänestämme komission aloitteesta näin muutettuna. äänestyksellä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 36 puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää. Tämä lausunto on hyväksytty ja onnittelut esittelijälle Sven, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Koska olemme nyt kovasti myöhässä aikataulusta, esityksestä lopuksi, kun pitäisi käsitellä kilpailukertomusta, ja vesittelyn vihreä, niin ehdottaisin, että siirrämme tuon asian toiseen kokoukseen. Tämä helpottaisi hieman menettelyitä, tai paljon helpottaisi menettelyitä. Sopisiko tämä mitenkään puheenjohtajalle? Tämä on tarjous myöskin tulkkin suuntaan ja varjelesittelyiden suuntaan. So now we go on with the... No niin, nyt jatkamme esityslistan käsittelyä mahdollisimman ripeästi, koska paikalla myöskin komission edustaja. Me erittäin tiukkoina nyt äh, aikataulun suhteen ja puheaikojen suhteen. Tämä voin kertoa etukäteen. ei ole todella tiukka. Aloitamme kohdasta yhdeksän. Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot on kyseessä. Esittely Niina Gill. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon kollegat. Tiedän, että äänestykset olivat kovin pitkät. Tämä on erittäin tärkeä aihe kuitenkin. Mikäli saisimme hieman hiljaisuutta saliin, niin hyvä. Kiitos. Uskon, että EU on edessään merkittäviä investointihaasteita, investointitarpeita, mikä halutaan päästä ilmastotavoitteisiin, joihin täytyy päästä vuoteen 2030 mennessä. Tarvitsemme lisää vuotuisia investointeja 180 miljardin verran energia- ja ilmastoalalle jo yksinomaan. Tähän ei päästä pelkästään julkisen sektorin toimin. Lisäksi tarvitaan valtavia ponnisteluita yksityiseltä sektorilta käsin. Siksi pidän hyvänä komission tekemää ehdotusta, joka liittyy matala hiili vertailuarvoihin, benchmarkkeihin. Tämä on askel kohti kestävämpää rahoitusjärjestelmää pisti myöskin merkille ponnistelut, joihin indeksin laatijat ovat ryhtyneet luomalla laajoja indeksejä, joissa otetaan huomioon kestävyys- ja ilmastoseikat niin ikään. Vertailuarvo sektorilla, benchmark-sektorilla on erittäin tärkeä rooli. Olen samaa mieltä komission kanssa, kun se toteaa, että rahoitusalan vertailuarvot ovat kulman kivipääomamarkkinoilla. Monet sijoittajat tulevat luottamaan näihin rahoitusalan vertailuarvoihin tarkastellakseen rahoitustuotteiden tehokkuutta ja portfolio allokaatioita. Rahoitussektori on kuitenkin jäänyt jälkeen suhteessa muihin talouden sektorin koskeva 0,3 prosenttia rahoitusalan vertailuarvoista on ESG-indeksissä mukana tänä päivänä. Tästä syystä olen yhtä lailla huolta kuin huolissani kuin korkean tason asiantuntijaryhmä, joka toteaa, että rahoitusalan vertailuarvoilla on tärkeä rooli lyhyellä aikavälillä, mutta ne eivät kunnolla heijasta pitkän aikavälin kestävyysajattelua. Tämä kestävyysriski on todellinen, mutta sen sijaan, että pidettäisiin kiinni nykytilanteesta ja alkoitaisiin pääomaa omaisuus erille, jotka eivät välttämättä vastaa pitkäaikavälin kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä on suuri ongelma, joka tällä hetkellä on, kun pyritään puuttumaan ongelmaan tässä mietinnössä. Siksi uskon, että on erittäin tärkeää, että lainsäätäjä astuu kuvan mukaan ja osoittaa suurta kunnianhimon tasoa parlamentin va- valiokunta-aloitteisen mietinnön mukaisesti, joka liittyy kestävään rahoitukseen. Komission pitäisi olla tässä realistinen ja myöskin joustava, ja sen täytyisi avoimin mielin pyrkiä vastaamaan teknologisiin ja muihin innovaatioihin. Saman aikaan on erittäin tärkeää, että annetaan rahoitusalan toimijoille selkeyttä ja oikeusvarmuutta ja sen osalta, mihin suuntaan asioita ollaan viemässä. Minun mielestäni Politiikan suunta on selkeä. Meidän täytyy päästä ilmastotavoitteisiin, joista on sovittu. Ja tässä täytyy olla yhtä kunnianhimoisia kuin muussa EU-lainsäädännössä. Ja tämä täytyy olla soveltavissa reaalitalouteen. Olipa sitten kyse ETS-päästökapajärjestelmästä, matala hiilipäästöisistä, ajoneuvoista tai rakennusten energiatehokkuudesta. Uskon, että sijoittajia ei pidä johtaa harhaan tuotteilla, jotka on leimattu ikään kuin ne olisivat vihreitä, mutta käytännössä ne ovat pelkästään viherpesun tuotteita. Ehdottaisin komission ehdotuksen osalta, että pelkästäänkin ajatuksesta, että meidän täytyy valtavirtaista kestävyys ajattelu koko tähän vertaisarvio- tai benchmark-harjoitteeseen siksi lisäsin, että vuoteen 2021 mennessä pitäisi varmistaa se, että vertailuarvojen antajat julkaisisivat vertaisarviot Pariisin sopimuksen taustaa vasten. Ja samalla tarkasteltaisiin sitä, mitä muussa EU-lainsäädännössä on saatu jo aikaa. Meidän pitäisi standardoida menettelytapa. Uskon niin ikään, että komission pitäisi antaa delegoituja säännöksiä julkaista viimeistään kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä asetus astuu voimaan. Mitä sijoittajiin tulee, heidän kannaltaan on erittäin tärkeää, että saavat selkeitä ja vertailukelpoisia tietoja. Tämä on se syy, miksi haluan, että vertailuarvioiden esittäjät selkeästi ja standardoidulla tavalla ilmoittavat vertailuarvot lausunnoissaan ja mitä kriteereitä on noudatettu vertailuarvojen laskennassa ja miten ne vastaavat Pariisin ilmastosopimusta. Tiedän, että joidenkin mielestä tämä on hyvin tiukkaa ja radikaalia ajattelua, koska he katsovat, että kenties ei ole riittävästi valintakelpoisia omaisuuseriä, että eli kriteeristä voitaisiin pitää kiinni. Okay. Hetkinen Niina, kymmenen sekuntia aika. No, I... no päätän puheenvuoroni. Olen eri mieltä tästä ajattelusta. Siirtymäkausi on tulossa ja uskon, että on olemassa monia sektoreita, jotka hyvin nopeasti ovat muuttumassa. Nämäkin sektorit voivat tehdä jotakin tulevaisuutta silmää pitäen. Kenties minulla on tilaisuus vielä myöhemmin palata tähän aiheeseen. Kiitos kansanpuolen nimessä Ann Sander, neljä minuuttia. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tähän tästä komission ehdotuksesta. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemistään ehdotuksista. Eri sektoreita on jo paljonkin vaadittu siirtymään kohti vihreämpää taloutta ja onkin totta, että nyt pitää saada liikkeelle rahoitusala myös. Vihreät indeksit, niitä on kehitetty viime aikoina todella paljon. Aikaisemmin kunnollisia puitteita ole ollut, mutta miksi nämä indeksit sitten, äh, niille pitäisi antaa luotettava kuvaa taloudellisesta tilanteesta, jotta, ne voidaan, jotta niitä voidaan paremmin tulkita. Ja sitä varten meidän pitää kehittää puitteet asialle, ja tätä juuri komissio esittää. Lähestymistapa koostuu kahden tyyppisistä indekseistä hiilimyönteisestä e, vähäisestä hiilen indeksestä, koska näin otetaan huomioon paremmin sijoittajat. Mitä tulee sitten itse määritelmään, olisi ehkä tarpeen saada aikaan suurempaa selkeyttä, jotta vältettäisiin tällainen viherpesu. Sitten esittelijän ehdotuksiin Esittelijä ehdottaa tässä vuoteen 2022 mennessä, niin kuin hän juuri sanoi, että kaikki indeksit olisivat hiilipositiivisia. Minun täytyy sanoa, että minulla on tietyt varaukset eh, tämän ehdotuksen suuntaan. Se tuntuu liian radikaalilta ja sitä on vaikea toteuttaa käytännössä. Siis yritysten määrä jotka oli linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, niin niiden määrä tulee lisääntymään, se on selvä asia, mutta tässä vaiheessa niiden määrä on vielä aika rajoitettu, joten mietinkin, miten tulee olemaan mahdollista laatia hiilipositiivisia indeksejä, ellei ole tarpeeksi tai vertailuarvoja, joilla eivät tarpeeksi monet yritykset noudata näitä kriteereitä. Mielestäni olisi myös haitallista, että kohdentaan toiminta vain kaikkein vihreimpiin yrityksiin, vihreimpien joukossa jo, koska se rajoittaa merkittävällä tavalla mahdollisuuksia investointeihin. Ja mielestäni pitää todellakin rohkaista kaikkiin mahdollisiin toimiin, tai, tai, tai, tai yritykset ovat tehneet. Sitten mitä tulee metodologiaan, mielestäni on olennaisen tärkeää, että tarvitaan suurempaa avoimuutta, sitä pitää vaatia, mutta uskon myös, että säännöt, jotka liittyvät metodologiaan, niiden pitää olla riittävän joustavia sääntöjä, jotta jää tilaa innovoinnille. Lopuksi haluaisin todellakin korostaa välttämättömyyttä olla kunnianhimoinen ja samalla käytännönläheinen siirtyminen kohti kestävämpää taloutta on, ja rahoitusmarkkinoita on pitkän aikavälin toimintaa ja tarvitaan todellakin määrätietoisuutta ja realismia. ECR Sanderloons. ECR nimessä Sander Lunes. E paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kei pahoittelee sitä, ettei päässyt tämän päivän keskusteluun tänään ja hän haluaa lukea seuraavan viestin. Hän kiittää esittelijä tietystä asioista tässä mietinnössä se, että on tunnustettu esimerkiksi viherpesuongelma ja hallintofaktoreiden ero ympäristötekijöistä. Tämä on hyvä asia tuoda esiin myöskin tässä yhteydessä haluamme sanoa, että emme ole vakuuttuneita tietyistä tarkistuksista, joita on esitetty, sillä ne saattaisivat uhata kaiken kaikkiaan äm, yleisten äm, tehokkaiden viitearvojen toimintaa, johon tähtäämme. Äh, ensinnäkin tarkistus 13 tässä yhteydessä. Keillä on suuria varaumia liittyen siihen, että äm, on kaikkien ä, äh, vertausarvojen ä, ähm, hiilineutraalisuutta korostettu. Me olemme sitä mieltä, että tässä siirryttäessä ähm, hiilisempään talouteen tämä olisi äh, avuksi ja 18 äh, nämä vertailuluvut, äh, indeksiluvut ja indeksien hinnat on myöskin jotakin, jota olemme käsitelleet aikaisemmissa keskusteluissa jo hyvin paljon varsinaisen asetuksen yhteydessä ja Keijon sitä mieltä, että tätä asiaa ei pitäisi tässä yhteydessä uudelleen avata. Hän on myöskin huolissaan sanamuodossa tässä yhteydessä, erityisesti kun puhutaan todellisista kuluista, sillä meille tämä on hiukan äh, maksuajatusta vastaan menevä ajatus. Sitten kolmas seikka, kuten EPP-kollega mainitsi, kaiken kaiken ECR haluaisi, että tiettyä joustoa olisi tässä näiden vertailun luomisessa ja siinä, miten tämä liittyy Pariisin ilmastosopimukseen. Kaikki olemme samaa mieltä, että tämä on tärkeä seikka. Ja toisaalta huomaamme myöskin sen, että komissio on huolissaan asiasta, huolissaan siitä, että tällainen liian tiukka yhteys loisi jäykkyyttä puisteistoon ja mitä tulee hiilipäästöjen ja hiilisäästöjen laskusta. Tämä on jotakin, mikä on sovellusalan ulkopuolella, sillä Kei on sitä mieltä, että tällainen kaikille sopiva lähestymistapa täydentäisi äh, datalähteiden metodologian monimuotoisuutta, sitä me tarvitsemme tähän hiilijalanjäljen mittaamiseen. Sitten vielä yksi asia. Kei on sitä mieltä, että lähestymisessä tarkistuksessa 9 ja 11 on tervetullut. Siellä esittelijä selvittää sitä, että meidän täytyisi keskittyä siihen mikä tilanne tiettyjen päästöjen suhteen myöskin lainsäädännössä. Kei odottaa yhdessä varjoesittelyyn ja esittelijän kanssa yhteistyötä tämän aiheen parissa. Kiitoksia. Alde. Äh. Sitten Alde nimessä Live Virnik. Jill. Thank- arvon kollegat, arvon Jill, Nina Jill. Kiitos esittelijälle. Hienoa, että tekin pyritte kestävään kehitykseen, kestävän rahoituksen pohjalta. Meillä on kuitenkin muutamia varmia sen suhteen. Vertailuarvojen maailma on yhtä monimutkainen kuin mitä se on tärkeä markkinoiden kannalta. Monet rahoituspalvelut, joita tänä päivänä tarjotaan, olisivat paljon kalliimpia. Tavallisesti niitä ei välttämättä enää olisi olemassakaan, mikä tähän mennään. Siksi meidän täytyy olla erittäin varovaisia, kun lainsäädäntöä laaditaan. Suurin osa työstä on jo tehty vertailuarvioasetuksen yhteydessä. Komissio haluaa nyt luoda erityisen hyväksymismerkinnän tavallaan niille omaisuuserille, jotka ovat matalahiilisiä. Pidän komission lähestymistapaa hyvänä ja toivon, että tähän suuntaan mennään edelleenkin, mutta kuitenkin tunnustan, että jotkut asiat täytyy vielä selventää. Esimerkiksi vaihtoehtoinen luonne, joka liittyy lainsäädäntöön. Lisäksi on tärkeää, että pidämme pelikentän auki eri menetelmille emme halua tukahduttaa innovaatioita. Tämä olisi tavoitteiden vastaista, kun me pyrimme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kollegat, tulevina viikkoina toivon mukaan voimme yhdessä teidän kanssanne etsiä tasapainoa, joka varmistaisi avoimuuden ja joustavuuden, joka edistää innovaatioita. Kiitos. Thank you uh, for the Greens, Molly Scott Cato. Virheimissä oli Scott Cato. Obviously parts puheenjohtaja. Tämä on tietysti osa pakettia, joka on tullut komissiota ja me puhumme julkistamislainsäädännöstä aivan kohta, joten sanoisin, että tämä osuus toistaiseksi liittyy kestävyyspuoleen ja ilmastokysymyksiin. Tässä on kyse kahdesta ilmastovertailusta, vaikka yleensä pyrimme laajentamaan komission pyrkimyksiä, niin tässä kuitenkin tämä on hyödyllinen ensiaskel ennen kuin siirrytään laajempaan kestävyysvertailuarvojärjestelmään. Täytyy sanoa, että en ole yhtä tyytyväinen tähän ehdotukseen kuin olen tähän julkistamisehdotukseen, missä tässä on jotakin ristiriitaisuuksia koko ehdotuksessa, joka komissio on antanut. Toivon, että parlamentti pystyy vahvistamaan sitä suuresti ennen kuin mihinkään trilogin keskusteluihin tai neuvotteluihin mennään. On tyyty, olen tyytyväinen Niina on, pro, tiiminsä kanssa on odottanut prosessin ja odotan mielenkiinnolla, miten varjoesittelyn kesken pystymme vahvistamaan tätä puolta entisestään. Joten kaikkein ilmeisin parannuskohta positiiviset hiilivertailuarvot. Tämä on hiukan oksimoori, koska se sanotaan, että jos on jotakin myönteistä hiilessä, vaikka pyrimme kuitenkin puuttumaan siihen ja ilmastonmuutokseen, me ehdotamme sitä, että uudelleen nimeämme tämän siirtymävaiheen vertailuarvon tämän mukaan dynamiikkaa tähän järjestelmään niin, että se auttaa meitä sen sijaan, että luodaan mikään vihreä mm, mm, niche-alue, vaan kaikki pyrkivät toimimaan Pariisin sopimusten mukaisesti ja vaaditaan, että yritykset kuuluvat tähän indeksiin, jotta osoittavat, että tekevät vuosittaisia hiilipäästövähennyksiä, joten ehdotamme tätä tarkistuksessa. Odotan keskustelua muiden varjoistelijoiden kanssa. Olen myös kovasti iloinen siitä, että Case Winburn on ECRn varjoesittelijä asiassa, koska hän auttaa meitä varmistamaan, että tämä pysyy raiteilla, mitä tulee kokonaisvertailuarvodirektiehdotukseen. Tässä on vaara siitä, että komissio ylisääntelee ja ottaa liian vahvan roolin. Itse asiassa se itse ehdottaa seuraa kaikkia yksityiskohtia, mitä yritykset pitää tehdä olla kuuluakseen tähän vertailuarvoon. On paljon järkevämpää ottaa tällainen luvananto menettelytapa niin, että yksityinen sektori päättää, miltä indeksi tulee näyttämään, ja komissio taas päättää, täyttääkö se kriteerit. Joten toivottavasti me pystymme rajoittamaan komission ehdotuksen, eikä se kuva tätä metodologiaa, vaan hyväksyy metodologioita, joita on laadittu yksityisellä sektorilla uskon, että komissio olikin tämä, että onko se aikanaan raati tätä ehdotusta. Sitten lopuksi me ehdottaisimme, että muutetaan lainsäädäntöprosessia muutetaan delegoitujen säädösten roolia, erityisesti mitä tulee metodologiaan, niin ehdottaisimme myös, että täytyy sovittaa tämä läheisesti yhteen vertailuarvo direktiivin kanssa kokonaisuudessaan. Kiitos. Kiitoksia. Kuen edustajaa en näe. ENFnkään varjoesittelijä ei ole paikalla. No Sirpa Pietikäinen sen tapauksessa ilman puhelista. Would like to consume a minute. Äh, kiitoksia. Minä haluaisin käyttää minuutin äh, teidän aikaan, sillä ää, äh, tässä on kaksi asiaa, jotka liittyvät yhteen vertailuarvojen suhteen. Jos te muistatte, aikaisemman keskustelun meillä oli taksonomian ja vertailuarvojen suhteen ajatuksella indikaattorien pohjalta laajentaa niitä niin, että meillä olisi ähm, tilinpidossa mukana nämä indikaattorit äh, ja että me itse asiassa kestävyys ja resurssiasiat äh, laskisimme samalla biodiversiteetti, vedenkäyttö, maankäyttö, ja niin edespäin. Ja tämän lisäksi kaikkein tärkeimmät kestävän kehityksen vertailuarvot. Mutta ongelma on se, että meidän ei pitäisi vain ilmastoon keskittyä, sillä tämä suomalainen bioenergiatapaus tai palmuöljytapaus on tästä esimerkki. Näyttää siltä, että tämä on ilmaston kannalta hieno juttu, mutta se onkin biodiversiteetin kannalta tai muista syistä huono asia, kuten palmuöljytapauksessa tiedämme. Eli meidän ei pitäisi koskaan tarkastella vain ilmastofaktoreita. En ole tyytyväinen siihen, että komissio etenee näin. Ja ymmärrän, että tämä äh, keskustelu varjosittelijöiden kesken on kunkelut hyvän samoilla linjoilla. Toivottavasti olisi mahdollista vertailuarvojen yhteydessä ottaa tämä ajatus huomioon. Niissä pitäisi olla kaikki tärkeät indikaattorit aina mukana. Kestävyys yhdessä, ei vain ilmasto kysymykset. Tietenkin on erilaisia tapoja laskea tätä asiaa ja jonkin verran joustoa pitäisi olla, mutta tämä do no harm periaate pitäisi olla vallalla. Jos suojelemme ilmastoa, emme saisi äh, biodiversiteettiä, elintarviketurvallisuutta tai jotain muitakin, äh, muutakaan sektoreita uhata. Kaiken kaikkiaan tässä ajatukseni on se, että meillä ei saisi olla erillisiä vähähiilisyyden vertailuarvoja, resurssiindikaattorit kaikki vertailuarvoihin mukaan. Tämä positiivinen hiilivaikutus vertailuarvo on jotakin, mikä pitäisi olla nettovaikutuksen mukaan määritelty. Kiitoksia. Karin Lähtikä on seuraavana. Report. Se kiitän myös Tiina tästä tekstiluksesta. Lyhyt kommentti, koska minun roolini esittelen toisen tason vertailuarvodirektiivin kohdalla, niin siksi olen kiinnostunut juuri tästä miettinystä erityisesti. Ja vuoden 2022 vertailuarvot unionissa, kun niitä nyt aletaan sääntelemään, mistä tämä on iso askel eteenpäin ja se liittyy rahoitusvakauteen ja avoimuuteen. Olen todella tyytyväinen komission pyrkimyksistä. Se haluaa edelleen parantaa puitteita jotka liittyvät vähähiilisiin vertailuarvoihin. Haluaisin panna merkitä tulevina viikkoina. Haluan tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa, jotta voidaan säilyttää asetuksen luonne niin, että avoimuus on mukana ja markkinasuuntautuvuus. Mutta aion tehdä myös uudelleen jotakin tarkistuksia, joita jo aikaisemmin tein. Joten pääkysymys, ongelma liittyy näitä kriittisiä vertailuarvoja, kuten EONia, mutta Euribor myös. Ja kuten suurin osa teistä tietää, 22 vuosi aikaraja on sellainen, mitä ei tulla saavuttamaan, joten näen, että komissio on näin esittänyt ja ehkä he pystyvät näin tekemään, mutta haluaisin hiukan enemmän lisätietoja. Olen, olen varma, että kahden vuoden pidempi siirtymä aika kriittisille vertailuarvoille on, mitä nyt sanoisin, sopiva, jotta minun mielestäni markkinat to, toiminnat sujuvat vähän pehmeämmin. Komissiosta on paikalla myöskin edustaja, olkaa hyvä. Uh, yes, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että saimme puheenvuoron. Viimeiseen seikkaan toteaisin, että siirtymäkausi on tulossa kriittisiä vertailuarvoja varten. Se kenties pidentään kahdella vuodella. Muutama kriittinen vertailuarvo voidaan ottaa käyttöön ilman luvan antoa. Komissio ja EKP on perustanut yhteisen työryhmän, jossa pohditaan vaihtoehtoja yön yli koroille. Siirtymän kautta voidaan pohtia niitä uudet vaihtoehtoiset arvot voidaan ottaa käyttöön. Keskusvastapuoltenkin täytyy selvittää nämä omaisuuserät, joten kenties tarvitaan erilaisia arvoja. Tämä on kenties hämmennystä myönteisen hiilivaikutuksen vertaus, vertausarvioiden ja matalahiilisten vertausarvojen osalta. Matala hiilinen on vihreä ja myönteinen hiilivaikutus on vihreämpi kuin vielä kuin, vielä, kuin vihreä. Tämä ei tarkoita sitä, että hiiltä oli, oli, syntyisi enemmän, vaan pikemminkin hiiltä enemmän pois järjestelmästä kuin muiden vaihtoehtoisten keinojen avulla. Eikä tällä ole myönteistä vaikutusta sikäli, että se ei pelkästään vähennä hiilijalanjälkeä, vaan oikeastaan ottaa hiiltä pois enemmän ilmakehästä kuin vaihtoehtoinen tap- tuotantotapa olisi tehnyt. Joten toinen on siis vihreä ja toinen on vihreämpi kuin vihreä, eli Green Tech-vertausarvio. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Esittelijä vielä. And thank you colleagues for your comment. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia hyvät kollegat näistä kommenteista. Kaikkia niitä arvostan ja tiedän, että meidän täytyy tehdä hyvin läheistä työtä varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla, jotta voisimme ratkaista kaikki nämä kysymykset, jotka tulivat esiin. En nyt mene puheenjohtaja kaikki kommentteja läpi, kun meillä on aika rajoitus ja ensi viikon tiistaina varjoistellinen kokous tulossa, mutta yhteenvetona haluaisin todeta, että tämä parlamentti ja tämä valiokunta historiallisesti ovat muokanneet monia sektoreita ja me emme ole menneisyyden lähestymistapaa varsinaisesti hyväksyneet, eli sitä, että hyväksymme status quo tai jätämme tämän markkinoiden päätettäväksi. Ja mielestäni on hyvä asia, että pyrimme löytämään jonkinlaisen positiivisen tavan tehdä yhteistyötä päässä asiassa eteenpäin. Tiedän, että menneisyydessä sektori on aina vastannut tähän haasteeseen, mutta tulen käsittelemään kaikkia näitä esiin tuotuja asioita ensi viikon varjostelun kokouksessa. Kiitos. Tarkistus täytyy jättää viimeistä 22. lokakuuta 19.20. Marraskuuta käsitellään asiaa vielä ja sitten täysistunto mennään joulukuussa. sitten seuraava kohta on tietysti osassa tämä sama pakettia. Kyseessä on kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen. Paul Tangon esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. No. Uh, Luulen, että se olisi viisi, mutta hyvä, että jotakin minuuttia kumminkin tulee. Niin työ, josta tänään keskustelemme, tukeutuu äh, valiokuntaloutta sen mietintö, joka hyväksyttiin parlamentissa toukokuussa. Ja tässä mietinnössä, jossa Molly Scott on esittelijänä, tarkoituksena oli ja on valtavirtaista kestävää rahoitusta. Se on yksi vihreä kulmakivi toimielimissä ja ihmiset tekevät inhimillistä työtä, mutta tämä pitäisi mainstreamata tai siis valtavirtaistaa kautta linjan. Ja oma aloitteessa mietinnössä jo ilmaistiin se, että meidän pitää laajentaa sovellusalaa ylipääomamarkkinoiden mukaan lukien pankit ja ei tarvitse vain tarvitse vain julkaista tietoja, vaan myös huolellisuusvelvollisuutta ei koskeen pelkästään ilmastokysymyksiä, vaan laajemmin yhteiskunnallisia kysymyksiä, eikä pidä puhua vain voitosta, vaan ihmisestä ja planeetasta. Ja tämän takia due diligence-vaatimukset otettiin tässä mukaan. Tämä on yleinen johdanto. Selvästikin tukeudutaan tähän aikaisempaan mietintöön ja sopimukseen, joka jo saatiin aikaan parlamentissa asiasta. Me aloitimme varjoisteluiden kokoukset jo, ja mielestäni ne ovat olleet kiinnostavia, mutta myös varsin rakentavassa hengessä toimineet, joten Tämä on hyvä lähtökohta sitten itse mietinnöstä. 247 tarkistusta. Olen iloinen tarkistukseen 25 McCarthilta ja Sirpa Pietikäiseltä, jossa on mukaan kaikki rahoitustuotteet ja pyrimme saamaan mahdollisimman laajan sovellusalan parlamentissa. Tämä, tällainen sitoumus meillä on, ei mitään poikkeuksia, yhtäläiset mahdollisuudet toimia. Ja jos halutaan tällainen sitoumus, niin sitä pyritään myös joustoon, jotta päästään näihin yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin. Nämä tarkistukset myötä vaikuttavat tähän. Tärkeää on ottaa myös pankit mukaan toimintaan. Eri MEPit ovat tehneet tarkistuksia siitä, että pankit otettaisiin mukaan jossakin määrin. Kamal 55, Kaati 53, 89, tarkoitus Molilta Siinä siinä poistet, sen poikkeuslupa pienemmille, vähemmän monimutkaisille laitoksille. Me vahvistamme tätä sovellusalaisten 52, on hyödyllinen, näin varmistetaan johdonmukaisuus työn kohdalla, jota on tehty vakavaraisuusdirektiivin asetuksen kohdalla. Tämä on tärkeää, se otetaan huomioon. Luonnollisesti, kun on juridinen teksti kestävyysriskeistä ja kestävyyden vaikutuksista ja reaktiot rahoitusmarkkinoilta ovat määritelkää se, se meille. Halutaan juridista selkeyttä meidän pitää määritellä riskit ja vaikutukset. Se on niin yksinkertainen juttu. Siitä on kyse. Mielestäni tämän pitkälti tämän kohdan ja tämä tulee siis vihreiltä 11 GUEsta e ja 12 ja 115 EPP, niin niissä on pieniä sävyeroja. Sitten tietysti due diligence on koko ehdotuksen ytimessä ja olen, olen iloinen, että se saa laajaa tukea 128-130 tarkistukset ovat tällaisia Ramon Tremosalta, joka spesifioi jotakin huolellisuusvelvollisuusvaatimuksia vielä. Sitten vielä lopuksi luettelot. Mielestäni periaate on selkeä. Käyttää rahaa siihen, mikä on itselle tärkeää. Siksi tarkistukset 2014 alankomaisen lainsäädännön mukaan, mitä tulee rahoituslaitoksiin, että perustetaan 50 prosenttia uusiutuvan energiaan ja ei rahoituksen tavoitteisiin. Tässä pyritään toimimaan johdonmukaisesti. Toimitaan niin kuin mm, sanotaan. Ja sitten erityinen kysymys vielä delegoitusta säädöksistä, erityisesti mitä tämä liittyy ö, uh, uh, Tämä varmasti voidaan ottaa mukaan tähän keskusteluun tyydyttävällä tavalla erityisesti mitä tulee IORPS-eläkelaitoksiin to, sekundaisessa lainsäädännössä. Kiitän vielä kovasti. Nämä kokoukset ovat olleet varsin rakentavia ja ensi viikolla on sitä ratkaisevat vaiheet esillä, koska haluamme pitää kiinni aikataulusta. Sirpa Pietikäinen EPP-nimessä. Start with a bit of a commentary. Haluaisin kenties ensin kommentoida puheenjohtajana koordinaattorin suuntaan. Meillä on valiokunta-aloitteinen mietintö ja kolme muuta mietintöä. Yksi taksonomiasta, yksi vertausarvioista, yksi tiedon julkistamisvelvollisuudesta. Meillä on se yhteinen pohja, se, että kaikissa olisi sama linja näissä ja se vastaisi omalla mietinnön, valiokunta mietinnön linjausta, koska muuten saattaa olla, että nämä vievät asioita eri suuntaan tämä on, on tällainen tekninen ongelma, joka tähän liittyy. Toiseksi olen samaa mieltä, voimakkaastikin samaa mieltä, että meidän pitäisi perustaa työmme valiokunta-aloitteeseen mietintöön näiden kaikkien kolmen muun mietinnön yhteydessä, koska sen yhteydessä oli laaja konsensus. Yksi suurimpia kysymyksiä, joka tässä on kyseessä myöskin näiden yhteydessä, on se, että tässä kun puhutaan indekseistä, ei kysyä sitä, onko ne vihreitä vai ruskeita, vaan pitäisi tarkastella sekä sijoittaja että sijoitusyhtiöiden tilannetta. Kenties tässä on jotakin sanamuotokysymyksiä vielä avoinna, mutta tämä on se periaate, jonka suuntaan halutaan mennä. Due diligence-velvoitteesta, sen suhteen täytyy tehdä vielä työtä tietystikin. Täytyy olla kunnollinen due diligence-menettelyn osalta, mitä tekee, mutta toisaalta täytyy varmistaa, että tämä muotoillaan sellaisella tavalla, että tulee täysin selväksi, että eurooppalaiset yritykset eivät tässä paljasta haavoittuvuuksistaan, ha- haavoittuvuuksiaan, kauppasalaisuuksiaan tai muita. Ne täytyy voida pitää yrityksen sisäisinä asioina ja raportoinnin yhteydessä – Täytyy tarkastella ympäristövaikutusta ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Keskustelu on käyty myöskin luottolaitoksista. Uskon, että johdonmukaisuuden vuoksi meidän täytyy olla tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa sen osalta, kuinka raportoidaan asioista. Mutta toisaalta, kun on kyse kannustamista tai tietyistä raja-arvoista, niin tietystikin Kyse on äh, spesifisestä pankkialan lainsäädännöstä. Ja meidän täytyy siihen selventää tätä kysymystä. Entä sitten palkkiopuoli tai korvauspuoli? En usko, että nyt voitaisiin vielä Tangin ajatuksen mukaan ryhtyä pohtimaan palkkauspolitiikkaa kestävyysajattelun valossa. Tätä olisi vaikea meidän mielestämme saada mukaan tähän mietintöön tai kompromisseihinkaan. Tämä vain näin varoituksena etukäteen, että tässä kohtaa meillä on merkittävä näkemysero. Tämä liittyy myöskin liitteisiin. Koska indikaattoreit ovat kyseessä, on tärkeää nähdä riskejä siellä, missä niitä on, mutta täytyykö meidän mennä näin yksityiskohtaiselle tasolle sen suhteen, mitä pitäisi mitata ja kuinka. En ole ihan vakuuttunut siitä, että tämä on oikea paikka tehdä näin. Kehottaisinkin, että pidettäisiin tämä työ hieman yleisemmällä tasolla. Sitten jotakin pienemmän luokan asioita liittyvät määritelmiin. Siinä, että kaikki sijoittajat ovat tasavertaisessa asemassa eikä luoda liiallisia riskejä tai liiallista raportointitaakkaa PK-yrityksille. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon ECR nimessä sitten Sander. Oletko sinä varjoesittelijä? Etkö? No sitten Alde ja Liive Virnik. Dear Paul, dear colleagues, <laughs> my name Paul, hyvät kollegat. Me tunnemme toistamme kannat ja olemme edistyneet pitkälle neuvottelussa, vaikkakin välillä tuntuu siltä, että olemme kaukana toisistamme, mutta siltikin uskon, että sinulla on samat tavoitteet, kestävä siirtymävaihe, kestävän rahoituksen, joka puoltaa kestävää taloutta, kun ajatellaan sitä, että laitetaan kaikkiin tuotteisiin. Olin huolissani lisäarvosta liittyen ajatellen alkuperäisiä kustannuksia. Sitten en ole vakuuttunut siitä, että komission ehdottomassa sovellusala saa kestävät tuotteet äh, keskiön. Sitten, miten otetaan mukaan luottolaitokset? mitä tulee investointitoimintaan, olen samaa mieltä kanssasi kuitenkin. Yrityslainoihin ei liity äh, tällaista päämiessuhdetta ja siksi ne eivät kuulu tähän asetukseen. Äh, haluaisin, että keskitymme ydinkysymyksen ehdotuksen, nimittäin pyritään toimimaan vastoin viherpesua. Uskon vahvasti, että meidän ei pitäisi avata nyt uudestaan keskustelua, jota on jo käyty sido, os, osakkeenomistajia direktiivin yhteydessä ja vakauspolitiikassa. Sitten vielä tämän, tässä direktiiviehdotuksessa pyritään selventämään eikä luomaan juridista epävarmuutta. Sitten lopuksi en voi tarpeeksi korostaa sitä, että jos mennään liian pitkälle, tämä vaarantaa siirtymävaiheen, joka on niin olennaisen tärkeää Tämä on välttämätöntä, jos haluamme varmistaa tulevaisuuden lapsillemme ja lapsen lapsillemme. Kiitoksia. Thank you um, for the Greens, Molly. Paljon kiitoksia vihreältä, Molly. Äh, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia Hanvan haluksi. Haluaisin sanoa, että on hienoa seurata sitä, kuinka kestävän rahoituksen aloite on edennyt, erityisesti nämä julkisuusaspektit työn niin alun jälkeen olen ollut hämmästynyt siitä, kuinka vähän kansalaiset, joita me edustamme, tietävät siitä, kuinka heidän säästöjen ja eläkerahastojen investoidaan. Tieto siitä, käytetäänkö rahoja hyvin, on erittäin tärkeä heille kuluttajina ja tutkimukset osoittavat, että investoinnit muuttuvat, kun ihmisillä tätä tietoa on, he investoivat kestävyyteen ja siirtyvyyteen. On äh, erittäin suureksi hyödyksi kuunnella toistemme kantoja ja me olemme nyt äh, edenneet tämän ehdotuksen parissa hyvin nopeasti kohti trilogia. Vaikka emme ole päässeet vielä sopimukseen, haluaisin puolia todellakin hänen kunnianhimostaan kiittää. Hän on komission sovellusalaa laajentanut kahdella tavalla. Ensinnäkin hän on siirtynyt tämän vihreän äh, rajan yli ja vaatinut sitä, että kaikkien yritysten pitäisi kiinnittää tuotteidensa kasvuuteen huomiota. Se, että vaadimme avoimuutta vain, jos kyse on niin kutsusta vihreästä alasta, uhkaisi äh, tavoitteemme saavuttamista ja tämä ei ole kestävyysagendan mukaista rahoituksen alalla. Esitteli myöskin ehdottaa, että sovellusalaa laajennettaisiin eri rahoitustuotteisiin, erityisesti niin, että pankit otettaisiin mukaan tämän asetuksen piiriin. Tässä eh, jälleen vihreät tukevat esittelijää. Kuitenkin eh, me haluaisimme lisäselvennystä siitä, mitkä tuotteet otetaan mukaan, me haluaisimme olla realistisia, mitä tulee kynnysarvoihin ja siirtymävaiheisiin. Mietintöön edennyt haluaisin vielä kiinnittää huomiota kahteen asiaan, jotka vaativat lisää eh, pohdintaa ensi viikon varjoistelun varjoesittelijän kokouksessa vihreät ovat sitä mieltä, että on aivan oikein, että meillä olisi päätöksentekijöinä tiedot kestämättömien investointien seuraamuksista. Kuluttajien pitäisi ymmärtää kestävyysulottuvuudet myöskin investointipäätöksissään. Mutta nämä ovat kaksi erillistä tavoitetta. Tällä hetkellä nämä kaksi vaikuttavat olevan tietyllä tavalla sekaantuneet toisiinsa ja se saattaisi uhata kantamme muodostusta trilogissa. Meidän täytyy varoa sitä. Ja toiseksi meidän täytyy ymmärtää, että CRDn vakavaraisuus vakavaraisuusasetuksen ja vakavaraisuuspaketin eh, nykytilanne vaikuttaa. Me haluamme, että se olisi johdonmukainen, kun me haluaisimme nykytilanteen kunnianhimon tasoa kasvattaa. Parlamentti toimii nyt kunnianhimoisesti. Toivottavasti sitten neuvosto vastaa toiveittemme tasoa trilogissa ja myöskin Euroopan kansalaisten odotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Alfred Sand puheenvuoro ilman puhujalista, ole hyvä. The first one is... Pari kommenttia puheenjohtaja. Tämä liittyy ehdotuksen laajentamista, joka se kaikki rahoitus, tuotteet ja kestävän kehityksen vaikutukset, sitten säännöt, jotka liittyvät due diligence-toimintaan. Ymmärrän taustat näille ehdotuksille. Meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja tyydyttää markkinaosallistujien vaatimusta ja antaa heille enemmän tietoa. Kuitenkin pitää olla varovainen, kun arvioidaan vaikutusta, erityisesti, erityisesti näiden toimien kohdalla. Ajattelen lisätaakkaa, joka tämä olisi pk-yritykselle vaikka. Tässäkin yksi, yhden koon lähestymistapa, jos vain nostetaan kustannuksia ilman, että myötä vaikutetaan mitenkään. Uusiutuvan energian asian parantamiseen pitää muistaa, että suuri osa EUn rahoituspalveluista hoidetaan pk-yritysten toimesta. Lisäksi monet jäsenvaltiot, mukaan lukien oma maa, niin Malta luottaa pk-yrityksiin palvelujen tarjonnassa, jotka eivät kuulu pankeille, joten vetoaisin, että laajennetaan sovellusalaa ja otetaan käyttöön uusia sääntöjä due diligence toiminnasta ja tehdään kunnollinen vaikutusarvio ja erityisesti kiinnitetään huomiota PK-yrityksiin. Kiitoksia. Thank you. Uh, so... Paljon kiitoksia. Nyt antaisin eh, puheenvuoron esittelijälle takaisin. Paul, ole hyvä. Chair and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä kommenteista, hyvät kollegat. Tässä Minun nähdäkseni on laajaa tukea luonnollisesti omat yhteiselle mietinnölle, jonka olemme laatineet, eh, ja sille, miten olemme rakentaneet sen varaan. Näin tämän EPPltä ja vihreältä Alde on hiukan jakaantunut tässä lähestymistavassa. Se tekee asiaa minulle hiukan vaikeammaksi ratkoa, täytyy sanoa, mutta tulkitsen nyt Alden varjoisettelijän sanat positiivisesti. Uskoakseni tämä on, tämä on se pohja, joka meillä pitäisi olla varjosteiden kokouksissa. Erityisesti kysymyksiin liittyen tietenkin meillä on ollut jonkin verran keskustelua. On melkoisen ilmiselvää, että mitään liiketoimintasalaisuuksia ei vaadita paljastamaan. Siinä pitäisi tehdä töitä. Ja luottoluotuksen suhteen meillä on vielä kysymyksiä. Olen sitä mieltä, että ne pitäisi ottaa mukaan. Meillä on tässä investoinnit ensin periaate, mutta meidän pitäisi myöskin määritellä se, että lainan muoto ei vaatimuksia niin kutsutusti sanelle. Meidän pitäisi löytää tältä pohjalta konsensus. Ehkäpä tämä sama on totta myöskin riskien määritelmän suhteen. Uskoakseni se, mitä nyt on tekstissä, ei määrittele riskejä itseään, vaan toteaa, mitä riskejä pitäisi ottaa mukaan ja tässä taistellaan oikeudellisen selvyyden puolesta, mutta ei kuitenkaan kerrota aina, kuinka näitä riskejä voitaisiin mitata. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että tarvitsemme lisätyötä vielä ja lisäedistystä pitää saada aikaan jopa tämän lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Olemme kaikki hyvin tietoisia tästä. Tämä oli siis vastaus Sirpan puheenvuoroon, mutta myöskin vastaus Liitan investointi vastaan lainat kysymykseen. Meillä on toinenkin periaate. Me, Liifa myöskin to, tätä korosti, meiltä tulee oikeusvarmuutta, emme saa oikeudellista epävarmuutta luoda. Ja luonnollisesti tämä ei vain rahoituslaitoksia koske, meidän täytyy kuten Muoli sanoo, tarjota kuluttajille hyvää tietoa niin, että he voivat ilmaista preferenssinsä selkeästi ja he voivat sitten muutosta saada aikaan, kun olet tietoisia näistä asioista. Kun palaan Alfred Sandin puheenvuoroon, tässä näkisin, että se mitä me ehdotamme ei ole tässä mielessä uutta, mutta se mitä me teemme, jos katsomme esimerkiksi Ranskan tai Alankomaiden menettelyjä, Nehän ovat erittäin korkeatasoisia ja niitä ovat monet ö, ö, vakuutuslaitokset ja pankit ja niin edespäin ottaneet jo käyttöön. Me haluaisimme, että rahoituslaitokset ympäri Euroopan näitä kaikkein parhaita mahdollisia käytänteitä käyttäisivät. Tietenkin on aina totta, että tarvitsemme tähän siirtymään aikaa. Ja siinä mielessä – päätös on tärkeä, olet aivan oikeassa, me olemme hyvin riippuvaisia, pankki, siis pk-yritykset hyvin riippuvaisia pankkien rahoituksesta. Nyt aika loppuu, joten mielenkiinnolla odotan tulevaa varjoesittelijöiden kokousta. Kiitoksia. Kiitos. Äänestys on 5. marraskuuta. Haluaisin sanoa Sirpalle, että kyllä, olisi todellakin hyödyllistä, mikäli koordinaattorit voisivat osallistua tämän paketin arviointiin ja asioiden arviointiin ja johdonmukaisen, johdonmukaisuuden varmistamiseen. He voisivat katsoa, onko tässä joitakin asioita, joiden suhteen pitäisi ratkaista ne yhdessä. Tekin valiokunta ja kukin jäsen on suvereni, mutta kenties joitakin äänestyksiä voitaisiin kenties pohtia etukäteen, niitä voitaisiin parantaa menettelyä Kenties yksi varapuheenjohtaja voisi helpottaa tämän työn toteuttamista tulevina viikkoina. The draft report. Nyt menemme käsittelemään EKPn vuosikertomusta. Esittelen on Gabriel Mato. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime viikolla meillä oli tilaisuus käydä, pitää ensimmäinen varjoittelen kokous työstimme kompromisseja. Pyydän anteeksi, nyt mentiin väärässä järjestyksessä. Tämä oli minun syyni. Elinkin kohta täytyy käsitellä kilpailupolitiikkaa koskeva vuosi. Kertomus Michel Rimon on esitteli, hänen puolestaan puhui ilmeisestikin Sven Giegold. Olen pahoillani. Minä luulin, että olitte muuttanut mielenne, mutta ette sitten ollutkaan, joten minä luen nyt ääneen tämän tekstin esittelemme Michel Remonin puolesta, joka valitettavasti ei päässyt paikalle. Hän pahoittelee sitä kovasti. Tietystikin hän ilomielin tekee yhteistyötä varjoesittelijän kanssa saadakseen aikaan tasapainoisia kompromisseja. Olen varma, että hän tulee pian keskustelemaan teidän kanssanne, teidän prioriteeteistanne. Ja on myöskin valmis ottamaan vastaan teidän tarkistuksianne, kuten te tiedätte. Vihreät yleensä tukevat sitä, että luotaisiin vahvaa kilpailupolitiikkaa komission avulla. Yhteismarkkinat tarvitsevat tiukkaa valvontaa silloin, kun on kyse kilpailu kilpailusta. Tarvitaan oikeudenmukaista kilpailua. Hienoa, että komissio on ottanut esiin myöskin visaisen kysymyksen, joka liittyy verotukiaisiin ja selektiivisiin etuihin, joita joillekin annetaan tällä saralla. Uskomme, että tämä, vuotinen kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus pitäisi laatia niitä sinun kolme painopistealuetta. Parlamentin pitäisi vahvistaa omaa ääntään niin, että ei käsitellä joka ikistä talouden sektoria, vaan määritellään selkeästi ne alat, joilla kansalaisten mielestä kilpailupolitiikan pitäisi olla paremmin tasapainossa. Ensimmäinen haaste on tietystikin digitalisoituminen taloudessamme. Digitaaliteknologian nopea kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita Datasta tulee melkoisen tärkeä tekijä, taloudellisen mahdin määrittelevä tekijä. Yritykset keräävät halvalla tietoa, niin paljon tietoa kuin mahdollista käyttäjiltään. Ja sitten tällä tavalla saadaan hallintaan tämän tieto. Ja sama, tällä tiedolla pystytään sulkemaan kilpailijat pois. Kilpailijat eivät saa tätä tietoa käsinsä ja tämä vaikeuttaa innovatiivisten yritysten ja palveluiden ja tuotteiden markkinoille tuontia. Nämä yhdistykset esimerkiksi esittävät epäreiluja sopimusehtoja. Esimerkiksi laaja tietojen keruu kohdistuu kuluttajiin, jotka eivät sitten todennäköisesti vaihda palveluntarjoajaa, koska täällä on merkittäviä, tähän tämän esteen eteen on kasattu merkittäviä esteitä. Komissio järjesti kuulemisen, joka järjesti digitalisoitumiseen ja kilpailupolitiikkaan. Tuossa tässä mietinnössä tehdään konkreettisia ehdotuksia tämän valossa. Ehdotamme, että tietojen hallinnointi täytyy nähdä ikään kuin markkinavoiman osoituksena, kun tarkastellaan artiklasta 32 siusopimuksessa. Tähän liittyy myöskin Saksan lainsäädännön pykälä interoperatiivisuusvaatimus täytyy saada mukaan verkostojen hallinnoijille ja alustoille. Nyt täytyisi pyrkiä sellaista tilanteilta kuin esimerkiksi WhatsAppin ja Facebookin fuusio. Täytyy läheisesti tarkastella liikevaihto, liikevaihtoon perustuvaa kynnystä, jota aina tarkastellaan, kun fuusiosta on kyse digitaalisen talouden arvo mainonta tarkoituksissa pitäisi laskea siten, kuinka moni henkilö käy noilla verkkosivulla ja myöskin esteet, joita asetetaan pääsylle digitaalitalouden saralla, ovat usein ylitse pääsemättömiä. Ja silloin tällainen epäkelpo käyttäytyminen, johon jotkut syyllistyvät, vain jatkuu ja jatkuu. Ja tämä estää kilpailua. Olemme havainneet Googlen tapauksessa, että sitten kun päätös vihdoinkin tehtiin, suurin osa kilpailuista oli jo joutunut pois markkinoilta. Mietinnössä siksi peräänkuulutetaan sitä, että komission pitäisi tehokkaalla tavalla käyttää hyvin, hyväkseen väliaikaisia keinoja, samalla kun varmistetaan kunnollinen prosessi ja tutkimuksen aloivien yritysten mahdollisuus puolustautua tietystikin täytyy varmistaa, että suoraan ei tuoteta pelkästään hintaa, vaan myöskin muuta kuin rahoituspuolta. Esimerkiksi kansalaisten yksityisyys pitäisi ottaa huomioon. Pelkästään ei pidä tuottaa rahaa. Kilpailupolitiikassa ei ole varaa sille, että ryhdytään toimiin ilman, että kunnolla otetaan huomioon muut sektorit ja hyvinvointi näillä sektoreilla. Kun on kyse elintarvike toimitusketjuista. Olemme huolissamme siitä, että silläkin saralla on hyvin suuria keskittymiä. Tällä on ikäviä seuraamuksia ympäristön, viljelijöiden, kuluttajien kannalta ja myös innovaatioiden kannalta, koska tämä tällainen keskittyminen heikentää kilpailua. Komissio on hiljattain hyväksynyt Bayern ja Tessanton yritysten fuusion. Elintarviketurva, kuluttajien suoja, lainsäädäntö, ympäristö- ja ilmastokysymykset pitäisi tässä ottaa aina huomioon. Fuusiota koskeva lainsäädäntö pitäisi muuttaa sellaisella tavalla, että komissio pystyisi arvioimaan yleistä etua silloin, kun fuusioista on kyse, ja tarkastellaan. Tällä hetkellä mahdollista vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden puolella. Ja melkein jo puhuin loppuun. While competition law enforcement. Kilpailulainsäädännön täytäntöönpano ei toistaiseksi ole onnistunut estämään merkittäviä markkittavaa asemia elintarviketuotannossa 101 artiklan perussopimuksessa ja siinä mainitut kartellit ovat johtaneet tai kartellit ovat johtaneet siihen, että sosiaalisia ja muita standardeja on loukattu ja kilpailu on estetty. Voitteko nyt lopettaa? Kiitos puheenjohtaja. Nämä ovat painopistealueita meille tässä mietinnössä. Lisäksi pitäisi uudelleen pohtia rahoituspalveluita pankkia koskevan tiedonannon pohjalta, jota nopeasti pitäisi muuttaa. Gunnar Högmark EPPstä. Thank you very much and, uh... Paljon kiitoksia ja kiitoksia esittelijälle, edustaja Gigoldin kautta ja kiitokset myöskin ähm, tästä hienosta työstä. Minä odotan mielenkiinnolla mielenkiintoisia keskusteluja neuvotteluissa. Muutama huomio. Ensinnäkin kaikki haluavat kilpailua siihen asti, kun saavat sitä. Ja uskoakseni on melkoisen tärkeää, että me näemme tämän yleisen näkökulman, perspektiivin, sillä Euroopan markkinoiden dynamiikka riippuu siitä kilpailusta, jota me saamme käyntiin kaikilla aloilla. Mielestäni meidän pitäisi tässä olla täsmällisiä, mutta myöskin meidän täytyy vakuuttaa, että markkinat ovat auki, niille pääsee myöskin rajat Tämä on mielestäni yksi avain siihen, kuinka suhtaudumme kilpailuun. Joko voimme säädellä olemassa olevia toimijoita tai sitten voimme avata uusia mahdollisuuksia ja uutta kilpailua, päästä eroon markkinaesteistä ja jarruista ja tällaisista vähemmän tärkeistä asioista. Sanon tämän siksi, että tässä on pari erilaista lähestymistapaa kilpaa kilpailulainsäädäntöön. En sano, että yksi niistä on oikea ja toinen väärä, mutta meidän täytyy näitä molempia teitä yhtä aikaa kulkea. Nyt tulee digitaalitalouteen ja digitaalisiin palveluihin. Olen sitä mieltä, että on tärkeää ehkä tehdä näistä digitaalisista alustoista. Toinenlainen kuvaus vielä on tärkeää ymmärtää se, että monet digitaaliset palvelut ovat avanneet tietä uudelle kilpailulle, jota aikaisin ei ole ollut. Esimerkiksi matkailun alulla. Valtava mahdollisuus uudenlaisia kilpailu kilpailun muotoja, uutta kilpailua on auennut ja myöskin tämä on vaikuttanut hintoihin tavalla, jota ei voitaisi kuvitella edes kymmenen vuotta sitten. Nämä verkkoalustat helpottavat kilpailua todella laajasti, toisin kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Ja tämän lisäksi on hyvin tärkeää, että me uusille alustoille ja toimijoille avaamme tietä. On tärkeää, muistaa tämä, kun puhumme näistä alustoista, digitaalisista palveluista niin edespäin. On tärkeää muistaa, että nämä kaikki asiat ovat ehkä noin 10 vuotta vanhoja. Ja kun ajattelemme kuluttajia, kyllähän kuluttajien pitäisi saada palveluita, jotka kattavat koko markkinat. Sirpaloituminen ja kilpailua ja kuluttajan kannalta se ei ole vain se, mitä halutaan, vaan myöskin mahdollisuus uusille palveluille. Tämä on kaikkein tärkeintä. Minä olen melkoisen vakuuttunut siitä, että me emme näistä digitaalisista alustoista puhu kymmenen vuoden kuluttua enää samaan sävyyn kuin nykyisin. Ja kaikkein tärkeintä varmistaa se, että me uusille mm, toimijoille avaisimme alaa. Ja toiseksi mitä tulee sitten verotuskysymyksiä pankkialaan, on tärkeää mielestäni varmistaa se, että verotuspolitiikkaa ei käytetä kilpailun sääntöjen muuttamiseen. Ne eivät saa kilpailua vääristää. Me olemme täysin yhtä mieltä tästä. Mielestäni tämäkin on hyvin tärkeä lähestymistapa. Mitä sitten tulee äh, pankkeihin ja pankkien elytys- ja kriisiratkaisudirektiiviin? On hyvin tärkeää, että meillä on nämä mahdollisuudet, mutta olemassa olevien sääntöjen rinnalla on hyvin tärkeää, että parlamentti tämän voi turvata. se pian lopettaa. Niin vielä yksi asia, energia-asiat. Esimerkiksi Gazprom, koko Gazprom kysymys hyvin vakavasti puheenjohtaja, otan tämän, tämän päivän asian tähän. Edustaja Zanni. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. EUn kilpailupolitiikka on olennaisen tärkeä väline kun ajatellaan sisämarkkinoiden kunnollista toimimista EU-ssa. Parlamentin ansiosta, myös komission ansiosta ja erityisesti komissaari Vestagerin ansiosta olemme jo saavuttaneet valtavasti myönteisiä tuloksia viime vuosina. Haluaisin muistuttaa teitä yhdestä myönteistä aloitteesta esimerkkinä vaikka PK-aloite, joka on tehokas väline jatkossa, nimittäin miten täytäntöön pannaan toimintaa kansallisten kilpailuviranomaisten kohdalla. Tästä on jo sovittu menettelyssä kilpailumenettelyn yhteydessä 2016. Ja itse laadin, laadin sen. Siinä todettiin, että kilpailussään ei pidä ohittaa sosiaalisia kysymyksiä. Jos tehdään näin merkittäviä muutoksia tänäkin vuonna, niin saamme aikaan jotakin merkittävää kansalaisten hyväksi, mutta palaan vielä tähän mietintöön. Uskon, että herra Reimon on onnistunut tekemään tämän työn oikein. Tiedämme, että mietinnöllä on tietty pituus, mutta Raymond pystyi kuitenkin mainitsemaan useita tärkeitä seikkoja kilpailupolitiikasta mietinnön yhteydessä. Ilman, että menen yksityiskohtiin sen enemmän, voin vakuuttaa, että ryhmäni haluaa myös puolustaa ympäristöön liittyvää kilpailupolitiikkaa ja meistä on ratkaisevan tärkeää oikealla tavalla säännellä digitaalista taloutta, mutta meillä ei ole mitään sitä vastaan. Liittyykö tämä myös energiaan, niin kuin aikaisemmin puhujakin sanoi? Meistä on myös erittäin tärkeää puhua tässä siitä, miten vauhditetaan innovointia, saadaan laadukkaita työpaikkoja, kasvua ja investointeja ja otetaan huomioon kuluttajia, miten vahvistetaan sisämarkkinoita. Erityisesti pitää ottaa huomioon digitaaliset sisämarkkinat ja energiaunioni. Mainitsin jo pari vuotta sitten ja toistan sen tässä, että tarvitsemme, meidän pitää saada aikaan sisämarkkinoista myös tällainen finanssipoliittinen unioni. Tämä voisi lisätä myös kilpailukykyä. Samanaikaisesti puheenjohtaja uskomme, että komission täytyy selventää sääntöjä ja menettelytapoja, joita sovelletaan valtion, tu- valtion tukiin rahoitussektorilla ilman tämän yksityiskohtiin. Ajatellen sisältö ja tarkistuksiamme haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa tässä olen vieläkin vakuuttunut siitä, että parlamentille pitäisi antaa yhteispäätösvaltuudet kilpailupolitiikassa. Tämän takia tulemme jälleen vaatimaan, että muutetaan perussopimuksia tällä tavalla. Olen melko varma, että meillä tulee olemaan hyvää yhteistä esittelijän kanssa ja varjoesittelyiden kanssa ja toivon, että tätä kautta saadaan sitten sellaisia kompromisseja, jotka tyydyttävät eri lähestymistapoja. Lopputavoitteena pitäisi olla vain se, että helpotetaan ihmisten ja yritysten arkea. Sander Lunes Sander Luunes ECRn nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan täällä Robert Zile, joka valitettavasti ei päässyt paikalle. Hän pahoittelee, ettei päässyt. Luen hänen lausumansa. Hän onnittelee esittelijää ESR-varjoesittely on erityisen iloinen siitä, että esittelijä on päättänyt keskittyä enemmän alakohteisiin ongelmiin sen sijaan, että hän mainitsisi erityisesti joitakin yrityksiä olen Robertin kanssa samaa mieltä siitä, että tällä tavalla ollaan kattavampia ja keskitytään systeemin järjestelmän kannalta merkittävien ongelmiin. Digitaalinen talous on merkittävässä asemassa tämän vuoden kertomuksessa. Tämä on hyvä asia. Samanaikaisesti Robert pistää merkille, että hänen mielestään joukko jo muitakin sektoreita ja aloja ja niihin liittyviä tapauksia olisi voitu ja olisi pitänyt ottaa mukaan tähän mietintöön. Esimerkiksi liikennesektori, ja erityisestikin maantie- ja rautatiemarkkinat. Ne ovat merkittävä esimerkki, jonka, jonka pitäisi olla mukana. Energiasektori, niin ikään, se mainitsi myöskin kollega Högmark. Tämä puhuttiin epäreilusta kilpailusta ja epäkelvoista käytänteistä kaasumarkkinoilla niin poispäin. Tämäkin olisi pitänyt mainita. Robert Siile mainitsi tämän Jatkuvasti joka vuosi käydään samaa keskustelua. Puhutaanko tässä kilpailusta vai verotuksesta? Joka vuosi sama kysymys. Esittelijä on toiminut erilaisella tavalla tässä suhteessa. Nyt käymme puhdasta keskustelua itse aiheesta. Kohdasta yhdeksän. Esittelijä toteaa, että on hienoa, että minun tarkistukseni vuodelta otettiin huomioon Rova Vestageria pyydettiin tutustumaan siihen, onko haitallisia vaikutuksia määräisellä elvytyksellä. Tämä on erikin päivän polttava kysymys tänäkin päivänä Euroopan tasolla. Hän arvostaa suuresti sitä, että korkealla tasolla on otettu tämä keskustelu esiin vihreän esittelijän ansiosta. Thank you. Um... Kiitos. Muita varjoesittelyitä en näe, joten varapääjohtaja joka tulee kilpailupääosastolta komissiosta. Carlos Stevamusso saa esittää joitakin loppukaneetteja, mutta pyydän puhuttamaan lyhyesti, koska täällä on vielä yksi kohta esityslistalla. Olkaa hyvä. Much for giving me the floor. Uh, first of all, uh, Kiitoksia puheenvuorosta. Haluan onnitella esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja kiitän koko valiokuntaa vahvasta tuesta, huolimatta aina on annettu tehokkaalle kilpailusääntöjen täytäntöönpanolle. Mielestäni esittelijä ihan oikeasti keskittyy joihinkin avain prioriteetteihin. Olemme hyvin tietoisia haasteista, joita digitalisaatio tuo mukanaan kilpailupolitiikalle. Sitten se tuo myös tilaisuuksia, mahdollisuuksia eikä vain riskejä. Me jo nyt otamme huomioon täytäntöönpanotyössämme kysymykset, jotka ylittävät tämän. Me keskitymme jo nyt siihen, kuinka esimerkiksi fuusiot vaikuttaisivat siihen, miten dataa käytetään. Tässä tehdään, Apple-tapauksessa on tämä toinen eh, tutkintavaihe. On hyvä, että mennään asioissa ihan ytimeen saakka, kun puhutaan tietojen käsittelystä. Tehän tiedätte, että miten lainvalvonta liittyy joihinkin alustoihin, mutta haluamme olla tämän keskustelun etulinjassa ja tämän takia komissaari Vestager on jo ilmoittanutkin, että hän aloittaa äh, asian käsittelyn esittelijäryhmän kanssa työ alkaa ensi keväänä ja sitten pidetään merkittävä konferenssi tammikuussa, joka koskee näitä kysymyksiä. Avataan myös julkinen kuuleminen asioista yli sataa ehdotusta on tullut jo markkinoilta ja tai olemme kovasti tyytyväisiä, että parlamenttikin on mukana keskustelussa koskien sitä, täytyykö meidän sopeuttaa sääntöjämme työhaasteen edessä. Sitten toinen kysymys, jonka otitte esille, on miten jotkut käytännöt vaikuttavat ympäristöön ja muut arvot, jotka liittyvät kilpailuun. Sitten myös lainvalvontatyössä me otamme huomioon tämän. Te mainitsitte jo, että tämä Monsanto-kysymys, jota käsiteltiin ja samoin kemikaalisektorilta löytyy esimerkkejä. Tässä ei keskitytä vain hintoihin, vaan myös siihen, mitä vaikutuksia tästä voi syntyä innovoinnille, joka taas voisi johtaa terveempään tai turvallisempiin tuotteisiin. Ja me annamme ehdotamme vahvoja korjaustapoja että varmistamme, että innovointi ei vähene tällä saralla ja siksi näitä terveellisempiä tuotteita tulee jatkossakin. Nyt komissio on selittänyt, selitti myös että meidän pitää nähdä ero alueen välillä, jolla kilpailupolitiikka voi vaikuttaa merkittävästi samoin, äh, vai onko sääntelykentässä parempi väline. Ja sitten mitä tulee ympäristön suojeluun, tarvitaan vertailuarvoja ja tässä sääntely voisi joskus olla paljon parempi väline. Jos teillä on kysymyksiä, voimme vastata kyllä. Kiitos komission edustajalle. Muutama ihan lyhyt sana vielä loppuun. EPP. Aivan aluksi olen sitä mieltä, että EP, haluaisin kiittää EPPtä ja ECR sitä, että he toivat tämän energiakysymyksen esiin. Meitäkin huolestuttaa se, että esiintyy tiettyä epäkilpailullista käytöstä. Tätä emme maininneet mietinnössä, mutta odotamme mielenkiinnolla keskustelua asiasta ja toivomme, että tekin tukisitte meitä, kun kyseessä on kilpailun vääristäminen, sillä ulkoiset äh, hiilidioksidipäästö äh, seikat vääristävät äh, markkinoita vahvasti, sillä esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden vaikutukset eivät ole tehokkaasti niiden hinnan muodostuksessa mukana. Sitten Gunnar on samaa mieltä näiden alustojen suhteen. Alustajat ovat luoneet, alustat ovat luoneet avoimet markkinat sinne, missä niitä ei ennen ollut. Me emme niitä vastusta, mutta meidän täytyy tunnustaa se, että monilla markkinoilla meillä on de facto monopoli tai oligopoli. Tämä saattaa johtaa siihen, että markkinat sulkeutuvat tai niitä voidaan manipuloida. Ja tämä sama tämä saattaa myöskin kiskontaan johtaa. Toivottavasti teidän ryhmänne tukee siis pienten hotellien intressejä sitä vastaan, että heidän ähm, voitostaan 15 prosenttia Booking.com tai joku muu taho vie, kun niitä käytetään varaukseen. Tämä on mielestäni lisäarvoa, jota voimme tuottaa. Meidän täytyy varmistaa se, että tämänkaltaiset maksut eivät muodosta kiskontaa. Ja komissio on hiljattain todennut, tämän me tiedämme, että te analysoitte myöskin Bayer Monsanto kaupan vaikutukset muilla alueilla, mutta mitä tulee sitten tähän... Nyt meillä olisi vielä toinen keskustelu, nyt aika päättyy. Okay, sorry. Um... Meillä on vielä toinenkin kohta esityslistalla. Takaraja on 22. lokakuuta. Tarkistuksia tarkastellaan Ekonissa myöhemmin ja sitten joulukuussa mennään täysistuntoon. Gabriel Mato vielä viimeisenä sen esittelijä. Mother tongue. Nyt aion jatkaa äidin kielelläni. la semana pasada hemos empezado a trabajar, tono muy... Paljon kiitoksia. Meillä oli ensimmäinen kokous viime viikolla ja hyvin rakentavalla tavalla saimme ähm, kokoukset on viime viikolla 230 tarkistusta. Menevät ristiriitaisiin suuntiin eri asioissa. Minä haluaisin pitäytyä hyvin positiivisella kannalla, mitä tulee EKPn työhön ja nykytilanteeseen. Viime vuosi oli hyvä vuosi. Meillä oli paljon enemmän kasvua kuin aikaisempina vuosina ja äh, jäsenmaiden taloudet kasvoivat. Osittain tämä äh, johtuu EKPn rahapolitiikasta ja niistä rakenneuudistuksista, joihin monet jäsenmaat ovat ryhtyneet Eurostatin tietojen Tiedot ovat saatavilla ja ne osoittavat, että menemme oikeaan suuntaan. Meillä on noin 2 prosentin äh, konsolidoitu kasvu ollut kaksi vuotta ja työllisyys noin 7 prosenttia. Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin myönteistä. Tällä hetkellä me olemme neuvottelemassa ja olisimme melkoisen varovaisia, sillä tiettyä epävarmuutta on esimerkiksi Brexitiin liittyen. Populismi, nuorisotyöttömyys, protektionismi, tällaiset huolestuttavat meitä. Me yhä jatkamme ähm, työpaikkojen luomisen tukemista ja talouden kasvun tukemista. Ja me haluaisimme julkisia investointeja tukea. Ne ovat nyt kriisiä edeltävällä tasolla. Ja EKP meihin vetoaisimme, jotta se varmistaisi sen, että sen rahapolitiikka auttaa reaalitalouden rahoittamista, erityisesti pk-yrityksiä, jotka ovat meidän taloutemme selkäranka. Täällä on tiettyjä EKPn päätöksiä, joiden kanssa olemme täysin samaa mieltä kun sitten taas ryhmä on eri mieltä tietyissä asioissa, erityisesti niissä, jotka liittyvät äh, rahapolitiikan laajentamiseen. Tietyt ihmiset haluaisivat edetä nyt toiseen suuntaan. Joka tapauksessa se, mitä haluaisimme sanoa, aivan alusta lähtien on ollut seuraavaa. E, KP pitää itse analysoida ja päättää, milloin on oikea hetki lopettaa poikkeukselliset rahoituspolitiikan toimet suhtaudun myönteisesti tähän kertomukseen. Tietysti meidän pitää hiukan sävyttää vielä jotain kysymyksiä. Me olemme samalla tästä kompromisseista ja olemme aivan oikealla tiellä tässä. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle lyhytsanaisuudesta. Luigi Morgana SND-ryhmän nimissä. Eh, grazie, grazie Presidente. Ehm, innanzitutto ringrazio il relatore. Stiamo lavorando ai compromessi con un atteggiamento, mi pare... Tulkien työaika